die Präsidentin. Herr Giegold ist jetzt... Äh, Edustaja Kiikolt suorastaan äh, hätkähti siellä salissa. Emme me mitään sydänkohtausta halunneet kenellekään aiheuttaa kuitenkaan. Parhaat kollegat, arvoisat vieraat, jotka seuraatte istuntoa. Euroopan parlamentin istunto avataan. Ja ensimmäinen esityslistan kohta on edustaja Inet Feltin mietintö Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote. Esittelijämme Inet Felt saa puheenvuoron neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Madam Chair, good morning. Puhemies, oikein hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta komissiolle. Olen oikein iloinen siitä, että me voimme tänään lopulta äänestää tästä PEP-tuotteesta, tästä siirrettävästä yleiseurooppalaisesta yksilöllistä eläketuotteesta. Me olemme nyt tehneet sen, minkä lupasimmekin tehdä, saaneet aikaan todellisen yleiseurooppalaisen yksinkertaisen turvallisen tuotteen, joka on kuluttajille hyvä asia. Uskon, että tämä meillä nyt on tässä pöydällä tarjolla aivan aluksi tästä yleiseurooppalaisesta luonteesta. Tämä on asetus, joka vahvistaa äh, yleiseurooppalaisen laatukriteerin ja yleiseurooppalaiset kuluttajaoikeudet ja myös yleiseurooppalaisen valvonnan ja ei jopa mahdollisuuden puuttua. Uskon, että tämä oli tärkeä asia. Alun perin halusimme ei jopa luvan, mutta nyt kun olemme käyttäneet älykkäästi olemassa olevia ei jopa valtuuksia, saavutimme saman tavoitteen. Meillä on myös laajat kuluttajaoikeudet ja kuluttajasuoja, oikeus tietoon, pakollinen neuvonanto, oikeus vaihtoon, siirrettävyysoikeudet. Saavutimme myös yhden prosentin maksu yläkaton. Tämä ei ole mikään pieni saavutus, koska sitä vastustettiin massiivisesti, kun katsotaan näitä maksuja, joita tänä päivänä veloitetaan yhden prosentin kattoon. Todella hyvä saavutus. Me saavutimme peruspepin, joka on tällainen hyllyltä valmis tuote henkilölle, joka ei ole rahoitusmaailman tutustunut eikä eikä varakas. Meillä on tällainen, meillä on riittävät takeetkin tähän kirjattuna. Viime päivinä kuitenkin olemme havainneet, että monet ovat edelleen huolissaan. Nyt haluaisin joitakin huolia hälventää ja väärinkäsityksiä. Ensinnäkin PEP-tuote on selkeästi kolmannen pilarin tuote. Se on täydentävä, yksilöllinen, vapaaehtoinen. Se ei millään tavalla korvaa ensimmäisen tai toisen pilarin tuotteita ja tämä on tärkeää muistaa. Olen saanut paljon sähköposteja, kuten monet kollegat, erityisesti Espanjasta, ja meitä on syytetty siitä, että olemme uhka julkiselle eläkejärjestelmälle. Tämä on aivan turhaa puhetta ainoa todellinen uhka yleiselle eläkejärjestelmälle ovat kansalliset viranomaiset, jotka ovat täysin kyvyttömiä ja haluttomia uudistaa järjestelmiä. Jos tänä päivänä PEP-tuotteella voidaan paikata porsanreikiä siellä, missä kansallinen järjestelmä on toimimaton, niin tässä on sytyttävä vain kansallisia hallituksia eikä PEP-tuotetta. Se tarjoaa mahdollisuuden niiden henkilöille, joille tänä päivänä ei ole kunnollista eläkkeen suojaa, niin heillä olisi sitten edes jotakin tulevaisuudessa. Omalta osaltani PEP, joka on hyvä kuluttajille. Tämä oli minulle tärkein huolenaihe. Tiedän, että yksi komission tavoitteista oli se, että saataisiin valmiiksi pääomamarkkinaunioni. Jos olemme siihenkin, eh, sitäkin edesauttaneet PEP-tuotteen avulla, niin se on, on oikein hyvä, mutta erityisesti on tärkeää saada aikaan eh, tuote, joka on hyvä Euroopan kuluttajille. Tämä oli tärkein tavoitteemme. Se, mistä tänään äänestämme, saavuttaa mielestäni kyseisen tavoitteen ja auttaa sosiaalista Eurooppaa, joka välittää euro- ihmisistä ja toivon, että tämä saa oikein vahvan enemmistön taakse. Kiitoksia puhemies. Kiitokset teille esittelijä. Ja nyt komission puolesta Katainen, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat jäsenet, hyvää huomenta. Haluaisin kiittää teitä siitä, että järjestätte tämän äh, erittäin tärkeän kes- keskustelun yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotteesta. PEP-asetus on tärkeä virstanpylvässä, kun puututaan demografisiin haasteisiin ja eläke Äh, aukkoihin ja tärkeä saavutus, jotta voidaan äh, täydentää pääomamarkkinaunionia. Se antaa kuluttajille äh, vahvan puitteiston uuden tuotteen kautta, jossa on vahva kuluttajan suoja ja vahvistettu siirrettävyys. Kuten esittelijä sanoi, se ei missään tapauksessa korvaa lakisääteisiä eläkejärjestelmiä. Päinvastoin se tarjoaa uusia mahdollisuuksia niille, jotka haluavat vapaaehtoisesti käyttää tätä järjestelmää hyväkseen. Haluan kiittää esittelijä Sofit Ines Feldia, joka on käyttänyt hyvin paljon aikaa ja intoa siihen, että PEP toteutuisi. Haluaisin myös kiittää Roberto Gualtieria, Ekon valiokunnan puheenjohtaja ja varjoesittelijöitä Brian Heisiä ja Renato Sorua, Braas Eichhautia, Ashley Coxia, Jerov Annelmansia ja Dennis de Jongia heidän rakentavasta osallistumisestaan, sitkeydestään ja uskostaan tähän pan-eurooppalaiseen haasteeseen. Sitten haluaisin kiittää myös IMKO- ja EMPL-valiokunnan yhteisesittelijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tähän merkittävästi. Meidän tietojemme mukaan EU:ssa ihmiset, jotka menevät eläkkeelle tämän päivän ja vuoden 2057 jälkeen, heidän täytyy vielä kaksi biljoonaa ylimääräistä säästää. Samanaikaisesti eläkejärjestelmät ovat hyvin hajanaiset, joissain maissa täysin olemattomat. Vain 67 miljoonaa kansalaista 243 miljoonasta kansalaisesta 25 ja 59 ikävuoden välillä ovat investoineet yksilöllisiin eläketuotteisiin. PEP antaa mahdollisuuden säästää eläkepäiviä varten täysin vapaaehtoiselta pohjalta. Se avaa täydet todelliset pan-eurooppalaiset markkinat eläketuotteille ja täydentää lakisääteistä ja ammatillista eläkejärjestelmää. Lisäeläkkeet ovat tehokkaita ainoastaan, jos ne ovat saatavilla kaikille ähm, tuloluokille. Pepin äh, äh, järjestelmä mahdollistaa sen, että tuotteet ovat kustannustehokkaita äh, ja niissä on tärkeät vahvat suojat kaikille säästäjille. PEP-tarjoajat voivat myydä näitä tuotteita ympäri EUta yhdellä ainoalla rekisteröinnillä. Tällä tavoin äh, säästäjät hyötyvät äh, rajat ylittävästä kilpailusta äh, Komissio todella toivoo, että jäsenvaltiot hyväksyvät tätä suositusta ja antavat Pepeille samoja veroetuja kuin kansallisille eläketuotteille, vaikka Pep ei kaikissa yksityiskohdissa täytäkään kansallisille tuotteille asetettuja vaatimuksia. Äh, harmittelen sitä, että Pepin siirrettävyyttä ja EIOPan roolia heikennettiin huomattavasti joskus vaikeissa neuvotteluissa. Kuitenkin tämä on tärkeä ensimmäinen askel, jotta saadaan aikaan todellinen yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote. PEP on myös yksi äh, avain toimista, jolla haluamme vahvistaa pääomamarkkinoita. Se vahvistaa pitkän aikavälin investointeja, kasvua ja työllisyyttä koko EU:ssa. Olen tietoinen siitä, että paljon työtä on vielä tehtävänä, jotta pystytään määrittelemään joitakin PEPin avainpiirteitä delegoitujen säädösten kautta. Komissio tulee läheisesti seuraamaan EIOPan työtä tässä ja tulee varmistamaan, että delegoidut säädökset ovat täysin yhteislainsäätäjien hengen mukaisia. Kiitoksia. Kiitos teille komission jäsen. Nyt puheenvuoron saa edustaja Becker, työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan valmistelijana. Kaksi minuuttia puheaikaa, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Minä yhtenä monista tässä parlamentissa taistelin PEP-tuotteen puolesta ja kiitän komissiota aloitteesta tämän tuotteen aloitteesta. Tämä on hyvä uutinen nuorille Euroopan sukupolville, koska PEP tarjoaa lisää eläkkeenä sitten parhaan iän, parhaaseen ikään varttuessa hyvää lisäturvaa. E, kaikkialla Euroopassa ei ole yhtäläisiä hyviä sosiaaliturvajärjestelmiä kuin minun kotimaassani Saksassa. Uskon, että PEP täydentää näitä puutteita aivan erinomaisella tavalla. Samalla se, sillä on sitten lisäarvoa kehittyneissäkin yhteiskunnissa vielä entisestään parantaa elämänlaatua. Tämä yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote voi olla hyvin moninainen ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että meillä on tällainen standardoitu EU-laajuinen perusversio, jossa on pääomataku, joka tarjoaa korkeaa turvaa monille ihmisille niissä maissa, joissa ei lakisääteisiä eläkejärjestelmiä ole. PEP on läpinäkyvä, hyvin kiinnostava täydennys ensimmäisen pilarin tuotteisiin. Se, mitä esittelijä Meinet Felt totesi, on aivan oikein. Tämä ei millään tavalla kilpaile ensimmäisen ja toisen pilarin kanssa, vaan on lisätuote ja sellaisena antaa erittäin arvokkaan lisänä eläkkeisiin tai mahdollisuuden näihin. Tämän lisäksi asiakkaalle tarjollaan, tarjollaan standardoitu avaintietoasiakirja, joka, jossa annetaan tietoa muun muassa sertifioinnista. Ja tätä tulemme kyllä seuraamaan hyvin tiiviisti. Mielestäni tässä annamme nuorille sukupolville erinomaisen täydennyksen heidän eläkkeitään ajatellen. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten edustaja Kolin Langen, samoin kaksi minuuttia IMKO-valiokunta. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Olen iloinen siitä, että tämä asia saataan otetaan päätökseen vielä tällä kaudella. IMKON valmistelijana haluaisin kiittää esittelijä Sofi Inetfeldiä ja onnitella häntä. Äh, kiitos hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä. Minulle alusta asti tärkeää oli laatia äh, PEP, joka on äh, yksinkertainen, avoin, äh, kuluttajaystävällinen, edullinen, toimiva eläketuote. Ja tämä saavutettiin. Neuvottelun lopuksi pystymme sanomaan, että komission ehdotuksista tehtiin kuluttajaystävällisempi ja sisämarkkinoille paremmin sopiva. Minulle tärkeintä on tämä peruspepin käyttöönotto. Jokaisen tarjoajan täytyy tarjota tällaista tuotetta. Tärkeää tässä on se, että peruspepin voi hankkia myös digitaalisten väylien kautta yksinkertaisesti ja halvalla. Tärkeintä tässä oli pääomasuoja. Kun on kyse peruspepistä, asiakas ei missään tapauksessa menettää pääomansa eikä sitä myöskään myöskään mitkään kulut tai muut maksut saa syödä aina on yritettävä saada aikaan pääomasuoja joko pääomatakuun kautta tai erilaisten riskinvähennystekniikoiden kautta. PEP on eläketuote. Tämä varmistuu sillä, että 35 prosenttia pääomasta peruspepissä on maksettava elinkorkona Tärkeä vaatimus PEPin menestykselle on jäsenvaltioiden tuki. Vain jäsenvaltiot pystyvät varmistamaan samat verohelpotukset kuin mitä annetaan samanarvoisille kansallisille tuotteille. Siksi joten tervetulleeksi tarkistukset, joiden mukaan PEPin ehdot eivät saa olla heikommat kuin kansallisten tuotteiden. Tällä tuloksella laadimme todelliset sisämarkkinat eläkkeille, yksityisille eläkkeille, josta hyötyvät erityisesti nuoret ja vähävaraiset. Kiitoksia. No- Kiitos teille. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Heise, EPP, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensin onnitella Sofi Intveltiä ja kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet läheistä yhteistyötä, jolla on päästy tähän tulokseen. On se kiittää myös komissiota. Viime vuonna Irlannissa 30 000 EUn kansalaista tuli töihin. Meillä on täystyöllisyys Irlannissa. Monet heistä olivat nuoria, monet tulivat Irlantiin työskentelemään kolmeksi tai viideksi vuodeksi ja sitten palaavat omaan maahansa töihin. On äärimmäisen tärkeää, että, että ihmiset varhaisessa vaiheessa on, että heidän tilanteensa on turvattu. Nyt on erittäin tärkeää, että meillä on y- yleiseurooppalainen tuote. Tämä on ensimmäinen askel vastata meidän lopputulossa. Tässä otetaan pieniä askeleita eteenpäin, mutta se on tärkeä askel, niin että saadaan viesti niille nuorille, jotka matkustavat Irlantia ja muihin maihin töihin, kuinka on mahdollista todella ostaa näitä säästömahdollisuuksia. Sitten pääomamarkkinaunionista meidän on saatava yhteydet investointien ja säästöjen välille toimimaan. Tässä on ongelma nyt Euroopassa. Minun nähdäkseni on hyvin tärkeää, että tämä tuote tulee useilta mm, tarjoajilta. Ei nyt vakuutusten antajat ja muut voivat tarjota tällaista yleiseurooppalaista tuotetta, mutta haluaisin toistaa vielä että tämä on kolmannen pilarin tuote. Tämä on vapaaehtoinen tuote, eikä se millään tavalla heikennä ensimmäisen tai toisen pilarin eläkemekanismeja. Tällä tuotteella tarjotaan korkeaa kuluttajasuojaa ja täysin avoimesti esitellään kulut. Se antaa myös pakollista neuvonantoa ja, ja sopimusehdot ovat tiu, tiukat, samoin kuin yläkatto maksuille ja myös EIOPan rooli on selkeä. Me olemme tehneet nyt tässä hyvän e, esityksen. Tämä on hyvä alku. Tämä ei ole vielä mitenkään tien päätöspiste, mutta se puuttuu näihin Euroopan ongelmiimme. Meidän on ennakoitava sitä, että meillä Meillä tulee olemaan vuonna 2061 työssä käyvä kahta eläkeläistä kohti. Nyt tilanne on toinen. Jos eh, emme tee jotakin, niin tilanne vain pahenee vuosi vuodelta. Mistä Hayes? Edustaja Heis, eh, edustaja Giegold haluaisi esittää teille sinisen kortin kysymyksen. Sopiiko tämä teille? Giegold, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia siitä, että saan esittää teille sinisen kortin kysymyksen. Aivan ensin haluaisin todeta, että tehtyä niin useita vuosia työtä Brianin kanssa äh, olemme tulleet todella hyvin juttuun, vaikka ehkä asiakysymyksissä olemmekin olleet eri mieltä. Nyt täytyy kuitenkin sanoa käytänne sääntömme 3.3 artiklassa todetaan, että ennen kuin puhuu, täytyy ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti puhemiehelle

Kiitoksia. Seuraavaksi sitten edustaja Lykke, puolitoista minuuttia ECR, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, yksi asia on selvä. Eh, on varma, eläke. Eh, näin sanoi eh, Saksan työministeri Norbert Blüm aikoinaan, mutta nyt ei ole mikään varmaa. Eläke varsinkaan ei ole varmaa. Ei pääoma taattu eläke eikä mukaanlainen eläke. Ja se syy sille, että miksi pääomatakuinen eläke ei ole enää varma, on Euroopan keskuspankki. Ei ole enää korkoja, ei voida enää säästöllä Eh, varmistaa eläkettä. Eh, tämä suuri, tähän suuren keskuspankin virheeseen ei PEPkään eh, tee mitään. On oikein hyvä, jos kannustetaan säästämään, mutta jos ei ole korkoja, niin silloin tuo kannustin on hyvin pieni. Se, mitä Euroopan parlamentti täällä tekee, on pikkujuttu verrattuna siihen, millaista haittaa Euroopan keskuspankin korkopolitiikka aiheuttaa. Mutta sitten, miten tämä tässä vielä tehdään, niin se tehdään väärin, koska tämä PEP-tuote on äh, liian monimutkainen, ei ole avoin ja se on liian kallis niin, ettei se tule olemaan menestyksekäs äh, markkinoilla. Minä nyt vain katson, mitä tässä vaaditaan äh, neuvonnan suhteen. Pakollista neuvontaa tarjoajilta, joista tiedetään, että nämä myyjät ovat oikeastaan täysin pätemättömiä neuvomaan. Ja herra Giegold, mitä nämä eturistiriidat? Suurin eturistiriita on näiden tuotteiden tarjoajille, jotka Euroopan parlamentti velvoittaa vielä vielä eh, neuvomaan. Eh, eh, tämä tekee tuotteesta kalliin ja markkinoille epätoimivan ja siitä tulee floppi, vaikka se harmi onkin. Kiitoksia. Sitten ALDE-ryhmä edustaja Calve Chambon. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Haluan kiittää onnitella kaikkia esittelijöitä, varjoesittelijöitä erityisesti työllisyysvaliokunnassa, joka sekin oli tässä työssä mukana. Tämä on hyvin monimutkainen tekninen aihe. joka niin kuin täällä sanotaan, vaikka mielestäni niin pitkälle ei tarvitse mennä, voi jopa olla riippuvainen tästä keskuspankin jonkun mielestä virheellisestä politiikasta. En minä kuitenkaan näin toteaisi. Tämä on tuote, jonka tarkoitus on äh, lisätä mahdollisuuksia arvokkaaseen ihmisarvoiseen eläkkeeseen äh, niille eläkkeensaajille, jotka eivät ole äh, elämänsä mittaan äh, lakisääteisen eläkejärjestelmän kautta saaneet kerättyä itselleen ihmisarvoista kunnollista eläkettä tai eläkeen, joka on hyvin, hyvin matala. Eli tässä Eurooppa osoittaa kovaa tahtoa suojella äh, eläkkeen saajan entistä paremmin, niin mitä tähän pääomaa kysymykseen tulee. Toivon, että sitä saadaan vielä parannettua. Ei jopan kautta meillä kuitenkin on mahdollisuuksia. Ja kyllä minä katson, että tämä on hyvä lisäys, eikä suinkaan mitenkään pyri vesittämään lakisääteisiä eläkejärjestelmiä. Se on aivan turhaa huutelua puskista. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi GUE NGL, edustaja Schirdevan. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Morgen, Frau Präsidentin, werte Hyvää huomenta, puhemies, arvoisat kollegat. Eh, jotta saadaan eh, hyvä eläketurva, tarvitaan hyvät lakisääkeiset eläkejärjestelmät ja eh, vahva työllisyys ja että yksityinen eläke on väärä tie, sen osoitti myös YK tutkimus, joka julkaistiin. Tämä tutkimus vaatii, että lakisääteistä eläkettä vahvistetaan ja yksityisistä luovutaan. PP ei ole vain poliittisesti väärin, vaan se on myös huonosti laadittu, ei ole mitään takuuta sille, että asiakkaat varmasti saavat takaisin sen, mitä ovat sinne maksaneet maksut ovat liian korkeat ja erilaiset vipurahastot näitä toteuttavat. Tämä ei hyödynnä vähävaraisia eikä sitä 20 prosenttia Euroopan kansalaisia, jotka jo kärsivät vanhuusien köyhyydestä. Tämä on väärä tie ja siksi minun ryhmäni ehdottaa tämän hylkäämistä, koska me hylkäämme eläkkeen yksityistämisen. Kiitoksia ja seuraavaksi vihreä Ähm, ryhmän nimissä yksi minuutti samoin. Thank you very much. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen hienosta työstään. Tässä asiassa varmaan kaikkein tärkein korostettava asia on se, että on olemassa yksityisiä eurooppalaisia to- Eurooppa- eläketuotteita Euroopan markkinoilla – ja ne ovat sääntelemättömiä nyt. Mitä me nyt olemme tehneet on se, että lopultakin säännellään nämä yksityiset eläketuotteet. Ja paras saavutus tässä koskee sitä, että on luotu perustason yleiseurooppalainen eläketuote. Näin suojellaan kuluttajia, eikä anneta tätä asiaa hedge-rahastoille. Tietenkin näitä, näitä voidaan kritisoida, mutta on hyvin tärkeää, että meillä on nyt yläkatto näille maksuille – ja siinä on, on todella tärkeää, ja tämä on myös komissiolle on varmistettava, että tämä yläkatto on todella yksi prosentti kokonaiskustannuksista. Se on hyvin tärkeä toteamus. Vielä lopuksi me kaikki tiedämme, että tällä ei korvata peruseläkkeitä. Uskon kuitenkin, että komission on hyvin selkeästi todettava, että säästöohjelmissaan tulevaisuudessa ei enää ähm, pakoteta tekemään lisää äh, leikkauksia ensimmäiseen äh, pilariin ja silloin kolmas pilari voi olla täydentävä eikä korvaava. Kiitoksia. Sitten ENF-ryhmä kaksi minuuttia edustaja Säilistä, olkaa hyvä. Ja, voorzitter, dank Kiitos puhemies. Puhemies, Alankomaiden parlamentti vastustaa tätä PEP-tuotetta, yleiseurooppalaista eläketuotetta. Se nimittäin vaatii hyvin isoa lakimuutosta Alankomaissa ja turhaanhan meidän ministerimme ministerineuvostossa äh, äänesti vastaan. Me jäimme yksin, muut äänestivät puolesta, mutta artiklassa 114.2 todetaan, että että komissio ei saa seka- sekaantua ähm, työntekijöiden äh, verotukseen tai heidän lakisääteisiin etuisuuksiinsa. Minä kirjoitin komissiolle ja kysyin, että miksi komissio näihin kuitenkin sekaantuu. Kaksi kuukautta sitten tätä kysyin, koska meillä on äh, aivan ainutlaatuinen äh, eläkejärjestelmä Alankomaissa ja PEPin käyttöön ottaa muuttaminen vesittää meidän kansallista järjestelmäämme. Tämä on nyt kolmas kerta, kun Euroopan unioni puuttuu Alankomaiden eläkejärjestelmään. Se ei voi stimuloida näitä yksityisiä eläkejärjestelmiä puuttumatta jäsenvaltioidensa olemassa oleviin lakisääteisiin järjestelmiin. EUn täytyy pysyä kaukana lakisääteisistä eläkejärjestelmistä. Tällaiset kolmannen pilarin eläkejärjestelmät täytyy tehdä räätälöidysti eri jäsenvaltioille. Mitään tällaista yhteistä ei voi olla, koska jälleen kerran puututaan jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. PVV tulee ehdottomasti äänestämään tätä vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten edustaja Zarjanopoulos sitoutumattomista. Yksi minuutti puheaika, olkaa hyvä. Το πανευρωπαϊκό ατομικό ασφαλιστικό προϊόν που αποφασίζεται σήμερα είναι... Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote on eläkealalla todella ö, merkittävä. Tämä on uhka nuorille erityisesti, kun tulee ongelmia terveyseläkekysymyksiä. Tämä vaikuttaa myös sosiaaliturvaan vuosien leikkauksen jälkeen valtio ei enää kanna vastuutaan ja nyt vastuu jää työntekijöiden hartioille. Puhumme tässä lisävaroista, joita, lähet, joita lisätään niihin mm, pikkusummiin, joita eläkkeenä saa. Ei ole mitään takeita siitä, että saadaan takaisin se, mitä säkkiin on pantu, vaan kaikki lähtee osakemarkkinoille ja yrityksille. tämän on taas lahja yksityisille vakuutusyhtiöille ja pankeille. Kyllä nyt pitäisi hälytyskellojen soida. Me puhumme täällä todella uudesta libe- liberaalidemokraateista, jotka, jotka täällä esiintyvät vasemmistosiipenä. Meidän on varmistettava, että äänestämme kommunisteille. Se on ainoa tapa varmistaa työntekijöiden oikeudet. Kiitoksia. Nyt kuulemme muut puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Pospisil. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä olen yksi niistä vp jotka tukevat tätä ehdotusta. Minä äh, äh Allekirjoitan sen ja ne kollegat, jotka pelkäävät, että tämä tuote veisi pohjan pois kansallisista eläkejärjestelmistä, niin nämä huolet ovat perusteettomia. Tämä on lisätuote, ylimääräinen valinnanmahdollisuus kuluttajalle, kun he miettivät, miten säästää vanhuutta varten. Jos me laajennamme mahdollisuuksia yksityisillä eläkemarkkinoilla, niin se on vain hyvä asia. Luomme vielä yhden vaihtoehdon kansalaisillemme, jonka avulla he voivat säästää äh, vanhuuttaan varten. Me luomme uuden kolmannen pilarin eläketuotteen. Emme missään tapauksessa vielä pohjaa kansallisilta eläkejärjestelmiltä. Tämä meidän on ymmärrettävä, joten joidenkin pelot täällä ovat täysin perusteettomia. Kukaan ei puhu eurooppalaisten eläkejärjestelmien yhtenäistämisestä ja kansallisten erityispiirteiden poistamisesta. Minä toivotan tervetulleeksi tämän ehdotuksen. Minusta on huolestuttavaa, että vain neljäs osa kes- keski-ikäisistä on ottanut yksityisen eläkkeen. Tämä on hyvin alhainen luku, koska se sukupolvi, joka työskentelee nyt, ei tule saamaan mitään rahoitusta valtiolta. Valtiot eivät pysty takaamaan eläkkeitä heille, joten meidän täytyy saada ihmiset säästämään eläkkeitään varten nyt ja tämä väline voi auttaa meitä saavuttamaan tuon tavoitteen. Ja vielä eräs asia. Olisin halunnut, että tämä tuote olisi ollut kunnianhimoisempi. On harmi, että komissio ja neuvosto eivät kyenneet sopimaan verohelpotuksista äh, tälle tuotteelle. Jos jotain verohelpotuksia on äh, jos se olisi kilpailukykyinen kansallisia tuotteita varten, niin se olisi kiinnostavampi kansalaisille. Kiitoksia. Oh, Aina. Kiitoksia. Edustaja Areena, kaksi minuuttia. President. Kiitoksia puhemies. Eläkkeistä. Tänä päivänä, kun Euroopassa puhutaan eläkkeistä, niin pyritään puhumaan pikemminkin ensimmäistä pilarista, eli siitä, kuinka voidaan taata se, että jokainen uransa päätteeksi voisi hyötyä riittävästä eläkkeestä eläkkeestä. Jos tänä päivänä puhutaan yksityisestä eläkkeestä eli kolmannesta eläkepilarista, ajatellen, että tämä kolmas pilari voisi ratkaista ensimmäisen pilarin ongelmat, niin minusta tämä on huono linja, varsinkin kun luetaan näitä ohjausjakson suosituksia. Usein EU-ohjausjakson suosituksista voidaan lukea, että komissio ehdottaa jäsenvaltioita pienentämään eläkekulujaan ensimmäisessä pilarissa ja näemme, että logiikka olisi siis se, että siirrettäisiin tämä logiikka nyt kolmanteen pilarin eli yksityisiin eläkkeisiin. Tämänpäiväinen keskustelu vaikuttaa hyvin erityiseltä siinä mielessä, että meidän prioriteettimme pitäisi olla ensimmäinen pilari. Sitten tästä yksityisestä eläkepilarista sellaisena kuin sitä tänään ehdotetaan, siellä on selvästi paljon vaikeuksia. Niistä suurin koskee sitä, että todetaan, että tämä siirrettävyys onnistuu kahden valtion välillä ja se, se, sille annetaan tällainen EU-merkintä. Haluaisin myös puhua veron kierrosta, joka onnistuu tämän yksityisen eläkepilarin kautta. Eli voidaan eh, maksaa eläkemaksuja yhdessä maassa ja nostaa ne etuksena toisessa maassa ja voidaan valita eri verotuksellisesti kaikkein edullisin maa. Minusta tuntuu siltä, että tämä, tämä ehdotus ei vastaan niihin ongelmiin, joita Euro- Euroopan eläkesektorilla on, ja se myös edistää veronkiertoa pääomittamisen osalta. En siis tuki, tukisi tätä ehdotusta. Kiitoksia. Edustaja Starbattia en näe salissa, joten puheenvuorossa edustaja Selimovic, teillä on puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies komission jäsen, onpa mukavaa nähdä, että tässä salissa toivon mukaan hyväksytään tämä ehdotus ja autetaan eurooppalaisia eteenpäin PEP-tuotetta viemällä eteenpäin. Tämä asia kyllä osoittaa, että kun kyse on pääomasta, niin on vielä pitkä matka todellisiin yhtenäismarkkinoihin. Tämä yleiseurooppalainen eläketuote tekee helpommaksi eh, kansalaisen huolehtia siitä, työntekijä huolehtia siitä, että että ansaitsee eläkettä myös niissä maissa, joissa on työssä ja eläkettä muuten saisi ja saa sitten vielä eläkkeen mukansakin. Tämä on täysin vapaaehtoinen järjestelmä, ei pakollinen, kuuluu kolmanteen pilariin, se ei korvaa olemassa olevia eläkejärjestelmiä, vaan täydentää niitä. Ja ottaa huomioon niin säästäjän kuin tuotteen tarjoajankin. Joten minä en ymmärrä vastustusta ollenkaan ja huomaan, että jopa Rahoitusteollisuus joissain maissa on vastustanut. Tätä minä en myöskään ymmärrä mielestäni. Tämä on hyvä asia kilpailulle ja tätä kautta sitten kansalaisille. Itse asiassa näin tarjotaan kansalaisille mahdollisuuksia kansalaisille, jotka joissain maissa tällä hetkellä eivät voi kunnollista eläkettä ansaita, voivat sellaisen nyt hankkia. Ja kun tässä on helppo siirrettävyys, yksinkertaisuus ja tämä on äh, helppo ymmärtää, niin äh, aivan varmasti se on hyväksi äh, kaikille Euroopassa. Tästähän sisämarkkinoissa on kyse. Voimme olla kyllä ylpeitä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Lopes Bermejo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidenta. Kiitoksia puhemies. Te olette itse luoneet myytin julkisen eläkejärjestelmän keski- kestämättömyydestä ja edistätte nyt tuotetta, joka avaa uuden rintaman keinottelulle Euroopassa rahoitusväline, joka ei koskaan tule muodostamaan mitään takeita kansalaisille. Siitä hyötyvät veroetuuksien kautta ainoastaan kaikkein varakkaimmat ja pankkisektori. Ja näin voidaan kanavoivaa työntekijöiden pienet eläkkeet ja rahoitusmarkkinoille. Te haluatte vain laajentaa e, pääomamarkkinaunionia valtavilla eläkerahastoilla, jotka voivat vaikuttaa globaaliin rahoitusmarkkinoihin. Euroopan unionin pitäisi suojella kansalaisia. Te ette noudata tätä periaatetta, vaan, vaan edistätte riskialtiita hankkeita ja rahastoja, joilla edes ole todellista pääomaa. Haluaisin todella jos halutaan suojella kansallisia on uudistettava kansalliset eläkejärjestelmät. Ne on ainoa kunnollinen köyhyyden vastustamisen mekanismi. Kiitoksia. Dankeschön, Herr Giegold. Kiitoksia sitten edustaja Giegold. Minuutti, olkaa hyvä. Liebe Hyvät kollegat, olen kuullut täällä monenlaisia sekavia argumentteja tätä eläketuotetta vastaan. Äh, on täysin kiistatonta, että äh, lakisääteinen eläkejärjestelmä on eläkkeen peruspilari ja hyvistä syistä tällä tuotteella ei äh, tuoda veroetuja, rahoitusetuja tähän yksityiseen eläkepilariin. Päin, aivan hyvästä syystä, koska julkinen tuki on pannettava tähän lakisääteisen eläkejärjestelmään. Kuitenkin yksityisillä eläkkeillä liikkeillä, kovasti rahastetaan ja tämä eurooppalainen tuote asettaa rajat tälle rahastukselle. Tämä on hyöty työntekijöille ja köyhemmille ihmisille, joilla ei ole ja emme voi ymmärtää, miten voimme vastustaa tätä, eikä tällä ole mitään tekemistä veropakolaisuuden kanssa, koska jos on yhdessä maassa kerryttänyt eläkettä ja muuttaa sitten toiseen maahan, niin ei tämä ole mitään veropakolaisuutta, vaan ainoastaan sijoittautumisen sen vapautta, joten tässä kyllä kaikki asiat eh, pistetään sekaisin. Edustaja Giegold, Arenalla olisi sininen kortti. Sopiiko kysymyksen esittäminen? Olkaa hyvä, Arena. Monsieur Giegold. Kiitoksia, herra Giegold, kun sanotte mm, pienet ihmiset. Kenestä puhutte? Silloin kun tienaat 1200 euroa kuukaudessa, luuletteko, että on jotain jäljellä eläkerahastoon laitettavaksi, niin että voidaan taata eläke 65 vuoteen. Niin sanot, että ei ole veronkiertoa. Me sanomme, että tässä prosessissa silloin kun eläkkeet menevät pääomittamaan, maksettavaksi. Niitä ei makseta siis siinä maassa, mihin ne on maksettu. Että kun eläkkeet otetaan, nostetaan, ne saadaan nostettua verotuksellisesti edullisemmista maasta. Teidän argumenttiin on varakkaiden argumentti, se ei pysy jaloilla. Niin tämä oli nyt kovaa huutoa, mutta äh, tosiasiassahan on niin, että äh, pienet ihmiset Äh, se äh, alkaa jo pienemmästä summasta kuin 1200 eurosta. On paljon työntekijöitä, jotka säästävät vähän. Miksi heidän täytyisi maksaa korkeita maksuja? Eurooppalaisen säädöksen kautta maksut laskevat ja se on hyvä asia. Mutta se, mitä te argumentoitte, on tällaista äh, eläkenationalismia. Se tarkoittaa sitä, että jos yhdessä maassa olette maksaneet eläkettä, niin silloin pitää jäädä tuohon maahan ja sieltä sitä eläkettä nostaa. Minusta kyllä käy se, jos eh, joskus ranskalainen haluaa eläkkeellä muuttaa Espanjaan, se kyllä sopii. Ja jos siellä järjestelmät ovat toiset, niin sitten ne ovat toiset, mutta tätä on vapaus Euroopassa. Minuutin. Πρωταρχικό. Συνάντηρος μινούτη. Να είναι ο σεβασμός των πολιτών και του puhemies. Meidän äh, on kunnioitettava kansalaisia ja heidän työtään. Ei meidän tavoitteemme voi olla ajaa yksityistämistä ja äh, rajoittaa äh, lakisääteisiä eläkejärjestelmiä. Nyt tarjotaan sellaista tuotetta, joka jäsenvaltioiden on otettava velvoittavasti käyttöön ja joka merkitsee verohelpotuksia. Siis on aivan ilmeistä, että että eläkesäteiset järjestelmät, niiden on tarjottava ihmisille ihmisarvoinen eläke ja näiden järjestelmien on oltava vakaalla pohjalla ja samalla tietenkin on rakennettava reserviä näissä järjestelmissä. Tarvitaan siis lakisääteinen valtiollinen eläkejärjestelmä ja valtion tehtävä on huolehtia järjestelmästä niin, että että se ei perustu hataralle pohjalle. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Benifei puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Presidente, il voto di oggi... E Kiitoksia puhemies. Tänään äänestämme tästä PEP-tuotteesta, joka kuuluu kolmanteen pilariin, eli se on täydentävää verrattuna julkisiin eläkkeisiin. Tämä on äärettömän tärkeä äänestys. Rahoituspuolella PEP-tuotteen kautta voidaan todella kanavoida yksityisiä investointeja näihin tuotteisiin ja stimuloidaan talouskasvua ja edistää Euroopan pääoman markkinaunionia konkreettisella tavalla. Sosiaalisella puolella PEP-tuotteilla voi olla merkittävä rooli, joilla voidaan estää tätä eh, lääkekuilua, joka rasittaa yhteiskuntaa On tärkeää, että nämä uudet tuotteet olisivat laadukkaita ja kilpailukykyisiä ja riittävän houkuttelevia yleisölle. On hyvä, että lopultakin perustetaan eurooppalainen tuote, josta hyötyvät monet työntekijät, erityisesti nuoret, jotka tekevät työtä Euroopan unionissa oman alkuperämaansa ulkopuolella. Näin he voivat hyötyä yhdestä ainoasta täydentävästä tuotteesta ilman, että olisi laskettava näitä eri, eri maissa tehtyjä osuuksia yhteen kuitenkin ongelmia tässä trilogista tulleessa tekstissä kuitenkin on. Siinä ei ole selkeää riittävää roolia eurooppalaisella valvonta eh, elimellä ja, ja kun uskon, että jotta tämä väline toimisi paremmin, on tehtävä vielä sopeutuksia ja muutoksia tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten edustaja Nahtikal. Yksi minuutti puheaika. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies.

hollantilaiset ovat minut tänne valinneet ja minä tulin rotterdamilaisena sitten tänne Brysseliin ja minun mielestäni on hienoa, että me Euroopassa huolehdimme toinen toisistamme ja me Alankomaissa olemme äärimmäisen ylpeitä omasta eläkejärjestelmästämme yli 1300 miljardia euroa olemme säästäneet vanhan, vanhan vanhojen päivien varalle äh, oman eläkejärjestelmämme puitteissa. Ja hollantilaiset kovalla työllä katsoen tulevaisuuteen ovat nämä rahat säästäneet. Minä vastustan uutta eurooppalaista eläketuotetta, koska minun mielestäni siinä Eurooppa sekaantuu meidän eläkkeisiimme. Ja on täysin, täysin itsestään selvää, että meidän eläkerahoistamme päätämme me ihan itse Alankomaissa. Herr Urban. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Urman Crespo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidenta. Hello. Kiitoksia puhemies. Eläkeläiset ovat kyllästyneet kuulemaan toimielimiä ja toteamaan, että julkiset eläkejärjestelmät eivät ole kestäviä. Puhumme ihmisistä, jotka ovat tehneet työtä koko elämänsä, jotta he saisivat kunnollisen eläkkeen. Yhteiskuntana meidän velvoitteenamme on taata heidän eläkkeensä. Tämä ei ole mikään etuus, vaan oikeuskysymys. Hyvät edustajat, eläkeläiset eivät halua, että heidän eläkkeellään pelataan kasinoa tai että keksittäisiin uusia rahoitustuotteita, joiden avulla voidaan vain käydä kauppaa heidän säästöillään. he tarvitsevat sitä, että Euroopan unioni todella päättävästi sitoutuisi takaamaan julkiset eläkejärjestelmät ja lopettaisi eh, niiden yksityistämisen edistämisen. Haluamme antaa kaiken tuemme monille, monille eläkeläisille, kun he taistelevat ja tekevät työtä ja osoittavat, että he puolustavat kaikkien oikeuksia, ei omiaan, vaan kaikkien oikeuksia. Meidän on puolustettava julkisia eläkkeitä. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten edustaja Miranda, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tällä viikolla Euroopan parlamentin jäsenet olemme saaneet yli 20 000 sähköpostia ja erityisesti espanjalaisilta eläkeläisiltä, jotka ovat pyytäneet meitä vastustamaan tätä ehdotusta. Ja minä näin aion tehdä, koska minun äänestäjäni ovat pyytäneet äänestämään vastaan. Jos eh, ihmisillä on minun kotimaassani, heillä on usein esimerkiksi 400, 600, jopa 700 euroa eläkettä, sitä pidetään jo korkeana, niin eihän tällainen tuote, ei heillä tällaiseen ole varaa. Ja Euroopan parlamentilla ei myöskään ole toimivaltaa näissä asioissa. Tämä on todellinen ans kanssa nyt, koska äh, ihmiset ovat joutuneet Troikan toimien vuoksi alistumaan kovalle säästökuurille, leikkauksille ja äh, kansanpuolue Espanjassa on äh, ajanut todella kovaa politiikkaa. Nyt meidän eläkeläisemme ovat hyvin huolissaan siitä, että tuleeko tulevilla sukupolvilla olemaan eläkettä ollenkaan. Julkiset varat tulee käyttää muihin muihin äh, kohteisiin, äh, kuten köyhien auttamiseen, äh, eikä antamalla tukea tällaisille tuotteille. Joten minä äänestän vastaan eläkeläisten nimissä. Kiitoksia ja sitten edustaja Tang. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tosiaan päämarkkina Unioni työtä on tehty tämän lainsäädäntökauden aikana. Muutama ehdotus on saatu jo läpi, kymmenisen on vielä kesken. No PEP-tuote eh, kuuluu eh, todella eh, pääomamarkkinaunioniin. Ensi kaudella tarvitaan kuitenkin vielä huomattavasti kovempaa työtä, jotta tämä paketti saadaan kunnolla kasaan. Nyt kun puhutaan nyt kun puhutaan vapaaehtoisesta tuotteesta, niin ihmiset tai maat, joilla tällaista tuotetta ei vielä ole, niin meidän täytyisi olla kiinnostuneita tuotteista, jotka huolehtivat tulevaisuudesta. Sanotaan, että tämä nyt on vain pieni asia. Me emme kuitenkaan voi tätä ehdotusta hyväksyä. Kiitoksia. Dankeschön. Nun kommen wir zum verfahren Ich habe Seuraavaksi puheenvuorot puhelista ulkopuolelta kolme kaiken kaikkiaan. Ensimmäisenä Marinho, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin eh, nyt jo heti aluksi sanoa, että sen jälkeen, kun kuulin, mitä täällä sanottiin, aion äänestää tämän ehdotuksen puolesta, koska olen sitä mieltä, että tämä ehdotus ei tule olemaan eh, eh, kilpailuasemassa kansallisten järjestelmien kanssa, vaan se antaa ennemminkin ihmisille mahdollisuuden eh, säästää ylimääräisen järjestelmään, joka ei kilpaile kansallisten järjestelmien kanssa, vaan täydentää niitä. Ja tässä ei mitenkään kyseenalaisteta myöskään kansallisia järjestelmiä. Ne voivat jatkaa kuten tähänkin asti eh, voi vieläkin olla eh, velvoittava järjestelmä. Tämä järjestelmä on ainoastaan niille ihmisille, jotka ovat säästäneet tai säästävät tai haluavat sijoittaa tai jotka eh, ehkä tähän asti ovat sijoittaneet huonoihin tuotteisiin, voivat sijoittaa nyt sitten parempiin tuotteisiin. Siksi tämä ehdotus on hyvä ja tämä täydentää kansallisia järjestelmiä, ei korvaa niitä. Minuutin. Edustaja Kuneva, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Vaalit ovat aivan nurkan takana. Minkälaisen viestin parlamentti lähettää kansalaisille? Haluammeko kertoa kansalaisille, että haluamme, että suuret markkinatoimijat vain rikastuvat ja työntekijät maksavat hinnan? Eurooppa Neuvostolla on kiire auttaa markkinoita panemaan kätensä niiden ihmisten taskuun, eh, jotka ovat huolissaan siitä, mitä heille tapahtuu, kun he vanhenevat, eh, kun hallitukset eivät voi edes sopia eh, työntekijöiden edusta silloin, kun he muuttuvat maasta toiseen. Ajatellaanpa tämä nyt kunnolla uudestaan ja pohditaan, millä tavalla voimme varmistaa kunnon eläkejärjestelmät niin, ettei siirrytä yksityisen järjestelmän. Kiitoksia. Rodriguez. Kiitoksia. Sitten edustaja Sena Rodriguez, yksi minuutti samaan. Kiitoksia, puhemies. Edustajan mikrofoni ei ole päällä. Mikro? Ah. Gracias. Kiitos, puhemies. Komission jäsenkollegat, minun mielestäni tämä yleiseurooppalainen eurooppalainen yksityinen eläketuote loukkaa työtä tekevää luokkaa, nuoria, epävarmoissa työsuhteissa suhteissa olevia. Se loukkaa naisia, se loukkaa kovin kovin monia työttömiämme. Jotta aidosti taattaisiin lakisääteiset arvokkaat eläkkeet ihmisille, meidän on ehdottomasti äänestettävä tällaisia yksityisiä tuotteita vastaan ja meidän on huolehdittava lainsäädännöstä, joka aidosti auttaa jäsenvaltioita vahvistamaan lakisääteisiä julkisia eläkejärjestelmiä niin, että ihmiset saavat ihmisarvoisen eläkkeen, äh, niin että ihmiset, äh, äh, ikääntyvä väestömme voi säästöjen avulla elää ihmisarvoista elämää myös eläkkeellä ei äh, julkista rahaa voi verohelpotuksin käyttää tällaisten yksityisten eläketuotteiden tukemiseen. Mm, nämä rahat vaan valuvat äh, tuotteiden tarjoajien laariin. Kiitos. Kiitoksia ja sitten komission jäsen voitte vastata. Madam President, thank you very much. Kiitos oikein paljon puhemies. Kiitos äh, arvoisat jäsenet hyvin valaisevasta ja hyvästä vähän äh, kuumentuneestakin keskustelusta keskustelusta tästä äh, tärkeästä aiheesta. Ensinnäkin haluan äh, sanoa, että kaikkein tärkeintä kaikille on se, että meidän lakisääteiset eläkejärjestelmämme ovat äh, vahvoja ja että ne toteuttavat ne tavoitteet, jotka niille on asetettu, joten kaikissa jäsenvaltioissa meidän on kiinnitettävä huomiota julkisten eläkejärjestelmien uudistamiseen, jotta niistä tulisi vahvoja myöskin sellaisella aikakaudella, jolloin ikääntyvien ihmisten määrä yhteiskunnissamme lisääntyy huomattavasti, joten meidän täytyy tehdä kaikkemme vahvistaaksemme julkisia eläkejärjestelmiä. Mutta tämä tuote, PEP-tuote, se ei mitenkään liity julkisiin eläkejärjestelmiin. Se ei korvaa julkisia eläkejärjestelmiä. Se ainoastaan lisää mahdollisia vaihtoehtoja, joita on olemassa kansalaisille. Monissa jäsenvaltioissamme, jos katsotte tilastoja, eh, ihmiset, joilla on määräaikainen työsuhde, ei mitään pitkäaikaista vuosikymmenten työsuhdetta, vaan määräaikaisia työsuhteita, usein varsin alhaisia palkkoja, niin he ovat halunneet täydentää julkista eläkettään yksityisellä eläkkeellä. Mitä me nyt sitten teemme? Me lisäämme vaihtoehtoja heille. Me luomme sääntöjä ja määräyksiä olemassa olevalle eurooppalaisille eläketuotteille. Onko tämä väärin? Minä en usko, että näin on. Se on hyvä asia. Se luo kilpailua palveluntarjoajien välillä ja yleensä johtaa parempiin tuotteisiin, turvallisempiin tuotteisiin ja edullisempiin tuotteisiin loppukuluttajille. Joten olen nähnyt, että tämä kysymys on sellainen, että sitä voidaan hyvin helposti käyttää disinformaation levittämiseen, välittää viestiä, että me haluamme yksityistää julkiset eläkejärjestelmät. Kaikki tietävät, että tämä ei ole totta. Myös ruokaa myydään yksityisissä yrityksissä. Joten olen varma, että vaikka onkin erilaisia ideologioita ja prioriteetteja, niin en usko, että tässä salissa on ketään, joka haluaisi välittää ähm, valeuutisia äänestäjillemme. Se ei ole äh, totta, se ei ole vastuullista. Äh, on parempi selittää, mitä tämä tuote todella tekee yhteiskunnissamme ja samalla välittää se viesti, että meidän täytyy olla vastuullisia ja myöskin varmistaa, että julkiset eläkejärjestelmät me ovat hyvässä kunnossa myös tulevaisuudessa, kun meillä on vähemmän työikäisiä ja enemmän eläkeläisiä, jotka hyötyvät julkisista eläkejärjestelmistä. Kiitoksia. Kiitokset teille komission sen Sitten vielä esittelijä kaksi minuuttia lopuksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegoita, jotka tukivat tätä. Haluaisin myöskin kiittää varjoesittelijöitä ja erityisesti Itävallan puheenjohtajavaltiota ja muitakin puheenjohtajavaltioita sekä komissiota. Ne kollegat, jotka puhuivat hyvin kielteisesti tästä, jotka aikovat äänestää tätä vastaan, suurin osa heistä on itse asiassa lähtenyt jo täältä, koska heitä ei selvästikään kiinnosta kuulla näitä argumentteja, mutta olen kuullut paljon vääriä uutisia tässä keskustelussa, niin kuin komissio jäsenkin sanoi. Esimerkiksi kun sanotaan, että jos äänestetään tätä vastaan, niin sitten voidaan pitää nämä tuotteet pois markkinoilta. Tämä on roskaa. Ne, jotka äänestävät tätä vastaan, heidän pitäisi tietää, että itse asiassa näin autetaan markkinakaupoita, koska he ovat siellä markkinoilla jo. Nämä tuotteet ovat siellä jo. Ja tämä on ainoa tapa säädellä tätä alaa. Sitten kuulun, jos äänestetään puolesta, niin sitten heikennetään julkista ja eläkejärjestelmää. Tämäkin on aivan täydellistä roskaa. Nämä ovat aivan eri järjestelmiä. Ne kollegat, jotka äänestävät tätä vastaan, niin arvatkaa, mitä teidän pitäisi tehdä. Sen sijaan, että äänestätte vastaan, niin hyvää Pepe, niin sen sijaan, että äänestätte tätä hyvää vastaan, niin sanokaa omille hallituksille, että heidän olisi vahvistettava kansallisia järjestelmiä, koska se ei niitä liitetä Peppiin millään lailla. Jos julkiset järjestelmät ovat heikkoja, se johtuu siitä, että kansalliset hallitukset hallitukset eivät ole tehneet siellä mitään. Ja hollantilaiset kollegoille, siirryn Hollantiin. No niin, tässä puhutaan nyt taas sitä, että kun Euroopassa sanoo sanan eläke, se tarkoittaa heti sitä, että Eurooppa puuttuu. Ää, sinne meidän eläkepottiimme Hollannissa PVA ja PVV ja VVD puhuvat aivan roskaa pelkkää pötyä täällä saadakseen otsikoita The Telegraph-lehdessä. Ja jos äänestämme eh, PEPPin puolesta, tämä nyt sitten eh, johtaa jonkinnäköiseen eh, veronkiertoon. No eihän tämä nyt veropolitiikkaan liity millään tavalla. Edustaja Arena on palannut jälleen saliin. Ei tämä veropolitiikkaa muuta millään tavalla. Se on pelkkää roskaa. Lukekaa asetusteksti. Asetuksessa kyse on siitä, että asetetaan standardit, kuluttajan suoja, standardit tuotteille, joita markkinoilla on. Siinä kaikki. Teidän pitäisi olla tyytyväisiä tähän. Kaikki teidän ryhmänne tarkistukset sitä paitsi ää, äh, on otettu mukaan tekstiin. Edustaja Gualtieri teki erinomaista, erinomaista työtä, eli kyllä ST-ryhmä pitäisi tätä nyt tukea, kun tarkistuksenakin otettiin mukaan. Äh, Kiitokset. Minulla on sellainen vaikutelma, että täällä salissa YKn vaalikampanjakin on käynnistynyt. No niin, keskustelu on päättynyt, äänestys toimitetaan tänään kello 11 alkaen. Seuraava esityslistan kohta on edustaja Kasnan mietintö vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen. Ensiksi puheenvuoron saa nyt edustaja Kasa. Neljä minuuttia puheaika, olkaa hyvä. Grazie, signora president. Kiitoksia, puhemies. Vaan muutama askel äh, siitä, että pääsemme yhteisymmärrykseen täysistunnossa. Olen varma, että tämä direktiivi johtaa siihen, että investoidaan suoraan perheisiin ympäri Eurooppaa. Olen varma siitä, että tämä on tasapainoinen säädös, joka antaa vähimmäis, luo vähimmäissäädöksiä ja antaa miehille ja naisille oikeuden isyysvapaaseen, vanhempainvapaaseen ja omaishoitovapaaseen oikeuden pyytää joustavia työaikajärjestelyjä. Tämä ottaa käyttöön kymmenen päivän isyysvapaan, kahden kuukauden maksullisen vanhempainvapaan, viiden päivän omaishoitovapaan vuosittain ja oikeuden kaikille vanhemmille pyytää joustavia työaikajärjestelyjä. Tärkeää on huomata, tai tämän direktiivin tarkoitus on, eh, menee pidemmälle kuin antaa oikeuksia vanhemmille eh, ja omaishoitajille. Se luo myös enemmän sukupuolten välistä tasa-arvoa niin, että hoitovastuu jaetaan paremmin. Eh, keskustelujen aikana vaadin aina, että meidän on poistettava epätasa-arvo sukupolvien välillä, kun tasapainotetaan työ- ja yksityiselämää. Mm, minun tavoitteenani oli päästä tähän niin, että edut eh, ei olisi pelkästään <clears throat> työntekijöille, vaan myös työnantajille. Erilaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että perinteisesti naiset kärsivät eniten, eh, kun jaetaan lasten hoitovastuuta, samoin omaisten hoitovastuuta. Tämä johtaa siihen, että naiset jäävät pois työelämästä ja tämä luo epätasa-arvoa, palkkaepätasa-arvoa, myöskin eläkeepätasa-arvoa. Nyt näiden toimenpiteiden avulla olisi helpompi vanhempien jakaa keskenään lastenhoitovastuu tai omaisen hoitovastuu. Tämä mahdollistaa sen, että isät ovat yhtä lailla eh, mukana kuin äidit eh, lasten ensimmäisissä eh, sitten elinvuosien aikana. Samalla naisille pitäisi antaa mahdollisuus päästä takaisin työmarkkinoille ilman, että että vanhemmilta viedään oikeus viettää aikaa lastensa kanssa. Samaan aikaan meidän on varmistettava, että isät ovat enemmän mukana lastensa kasvatuksessa. Siksi meidän on tarjottava tarpeelliset välineet auttaaksemme heitä saavuttamaan nämä kaksi tavoitetta. Nykypäivän yhteiskunnassa meidän on myös tunnustettava omaishoitajien rooli. Omaishoitajuus on suuri henkinen ja fyysinen taakka meidän meidän on annettava enemmän tukea omaishoitajille. Nämä ehdotukset hyödyttävät kaikkia eh, perheenjäseniä, jotka eh, hoitavat eh, omaisiaan. Heilläkin on oikeus vapaisiin. Me haluamme huomioida tämän eh, tällä säädöksellä, jonka esittelemme tänään. Se löysi Euroopan, jossa lapset, erityisesti pojat, elävät ympäristössä, jossa eh, kummatkin vanhemmat jakavat hoitovastuun. Eh, tämä helpottaa kulttuurin muutoksen aikaansaamista. Pyytäisin teitä tukemaan tätä ö, säädösehdotusta. Se on tasapainoinen, se on hyväksi miehille, se on hyväksi naisille, se on hyväksi perheille, se on hyväksi taloudelle. Se on erittäin tärkeä askel Euroopalle, josta tulee näin sosiaalisempi. Kiitoksia. Kiitos teille ja kiitokset myös siitä, että kunnioititte puheaikarajoituksia. Nyt puheenvuoron saa FEM-valiokunnan valmistelija edustaja Kosloska Rajevic. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Naisten asioiden valiokunnan puolesta haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että on saatu valmiiksi tämä erittäin tervetullut ja hyvä hanke. Haluaisin onnitella edustaja Kasaa tämän asian hoitamisesta ja haluaisin kiittää myös kaikkia tahoja, jotka ovat edesauttaneet asian kehittämistä hyvin rakentavalla tavalla. Tämä asia tarkasteltiin ja käsiteltiin myös naisten asioiden valiokunnassa, koska tasa-arvon puute johtaa naisten vaikeampaan asemaan. Naiset yleensä asettavat perheen etusijalle, jäävät sairaiden lasten kanssa kotiin ja maksavat korkean hinnan kotiin jäämisestä. Ei ole mitenkään sattumaa, että sanotaan, että naiset tekevät uhrauksia perheensä eteen. Tämä johtaa nimittäin keskimäärin 40 eh, prosenttia alempiin eläkkeisiin mihin verrattuna. Työnantajat yhdistävät perhe elämän siihen, että naiset eivät ole yhtä lailla saatavilla työelämässä – eivätkä näin ollen halua niinkään ottaa heitä töihin. Tämä ei ole oikeudenmukaista ja tämän uuden asetuksen kautta voidaan edistää joustavampaa työn järjestämistä ja voidaan myös paremmalla tavalla jakaa tehtävät vanhempien kesken. Samanaikaisesti voidaan vahvistaa sekä naisten että miesten asemaa. Miehet saavat oikeuden hoitaa lapsiaan kotona. Se on erittäin tärkeä asia. Se tekee perheestä tiiviimmän. Meidän on muistettava kaikkein tärkeimmät asiat. Vähintään kaksi kuukautta vanhempainlomaa ja isyyslomaa myös. Tämä on ehdotus, joka on hyvä kaikille mukana olijoille. Haluaisin vedota kaikkiin poliittisiin ryhmiin niin, että tukisitte tätä luonnosta meidän on tuettava vanhempia lapsia ja perheitä. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoron saa nyt äh, komission nimissä puheenvuoron komission jäsen taissin Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa esittelijä, arvoisat jäsenet. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia vastuuvaliokuntaa, sen esittelijä Kaasa ja FEM-valiokuntaa Koslovskaa ja varjoesittelijöitä kovasta työstä, hyvin sitoutuneesta työstä tämän direktiivin mm, valmisteluvaiheessa. Te olette saaneet aikaan hyvän lopputuloksen ja sopimuksen aikaansaaminen ei olisi ollut mahdollista ilman parlamentin ja neuvoston yhteistyötä ja teidän päättäväisyyttänne löytää mm, hyvä lopputulos näissä neuvotteluissa. Tässä pyritään äh, vahvistamaan naisten osallistumista työmarkkinoille ja pyritään varmistamaan äh, työ- ja äh, perheelämän tasapainottelu. Ja näin myös isät saavat todellisen mahdollisuuden olla lastensa kanssa, sillä edelleen tänä päivänä naiset ja miehet joutuvat usein valitsemaan työ- ja perheelämän välillä ja erityisesti tämä koskee naisia. Tämä näkee työmarkkinatilastoista. Naisten työllisyysaste on 11,5 prosenttia alhaisempi kuin miesten ja tämä merkitsee myös sitä, että meillä on 16 prosentin palkkakuilu naisten ja miesten välillä, joka sitten johtaa jopa 36 prosentin eläkekuiluun naisten ja miesten välillä myöhemmin. Arvoisat parlamentin jäsenet, jotkut pitävät tätä ehdotusta sellaisena, että se puuttuu perheiden henkilökohtaisiin päätöksiin ja perheelämään. Minä sanoisin ihan päinvastoin, hyvät naiset ja herrat, tämä direktiivi direktiivi pyrkii tarjoamaan lisämahdollisuuksia, kannustimia ja vaihtoehtoja kansalaisillemme, jotta voivat äh, löytää tasapainon äh, omassa elämässään työ- ja perhe-elämän välille. Äh, yksittäisten vanhempien tilanteeseen ei puututa millään tavalla mm, direktiivin kautta neljän kuukauden vanhempain lomasta kaksi kuukautta jota on, ei ole siirrettävissä ja mm, jäsenvaltiot huolehtivat kustannuksista. Tämän lisäksi Iisillä on oikeus kuuden päivän isyyslomaan, joka on sairauslomakorvauksen tasoinen, ja saadaan aikaan joustavampia mahdollisuuksia. Ja näin vastataan myös hyvin merkittävään yhteiskunnalliseen haasteeseemme, nimittäin väestön ikääntymiseen, ottamalla käyttöön hoivaa ja vapaan viisi päivää Äh, jolloin äh, mm, ihmiset voivat äh, huolehtia omaisistaan. Eli otetaan ensimmäistä kertaa tällainen omaishoito tai hoivaa ja vapaa myös käyttöön. Hyvät naiset ja herrat, minun mielestäni tämä direktiivi konkreettisesti parantaa kansalaistemme perheelämää ja samalla työelämää. Se perustuu sosiaalisten oikeuksien pilariin ja tekee näistä oikeuksista totta totta ja perustuu myös äh, YK äh, kestävän kehityksen suosituksiin. Kiitoksia, kiitos kovasta työstä, kiitos puhemies. Me kiitämme teitä komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä EPP, edustaja Moran Chartier. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, Madame la Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin osoittaa sanani komission jäsen Marian Täisenille. Ihailen suuresti sitä, mitä teette tämän tekstin kautta. Tämä on todella moderni teksti ja te olette olleet rohkea. Te olette olleet rohkea, kun toitte tätä tasapainoa työ- ja perheelämän välillä ja teette tämän asian käsiteltäväksemme. Tämä teksti todella mullistaa muinaiset yhteiskuntaamme juurtuneet tavat, jossa vastuu perheestä ja lapsesta on ollut ainoastaan naisten hartioilla, joka on estänyt heitä etenemään urallaan ja, ja jopa annattanut heille hintalapun työmarkkinoille. Tämän tekstin myötä saadaan nyt tasapainoa tähän epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen, josta niin monet naiset ovat kärsineet kaiken naiden naisten puolesta haluaisin sanoa teille kiitoksia. Kiitän myös esittelijämme David Kasa, joka on kyennyt aivan loppuun asti kuuntelemaan vakaumustaan. Tämäkin on Euroopan jäsenten, Euroopan parlamentin jäsenten työ. Toki meillä voi olla hyvä teksti, me voidaan tehdä hyvää työtä eh, varjoesittelyiden esittelyiden välillä, mutta jos eh, kolmikanta neuvottelut eivät ole tehokkaita ja työtä saada sitä kautta päätökseen, niin kaikki muukin työ on valunut hukkaan. Kiitoksia teille kaikille. Tämä on nyt uusi tiili tässä sosiaalisen Euroopan rakennuksessa ja meidän on tätä tänä päivänä tuettava. Tämä on tiili, joka muuttaa työmarkkinat ja käsityksen perheestä ja naisten ja miesten välisen tasa-arvokysymyksen myöskin. Työmarkkinat muuttuvat, koska todellakin pääsemme tästä tilanteesta, jossa naisten hartioilla on ollut koko tämä perhetaakka. Saadaan yhdenvertainen palkka, yhdenvertainen ura ja tätä haluamme naisia varten. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Kiitoksia kollegoille. Kiitos teille ja seuraavaksi ST-ryhmä edustaja Arena, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia yhdyn edustaja Moran Chartiehen hänen kiitoksiensa osalta komission jäsenelle ja esittelijälle. Tässä siis on aivan totta, että vielä tälläkin vuosisadalla koemme syrjintää yhteiskunnassamme. Erityisesti ne kohdistuvat naisiin, joita syrjitään työelämässä, urassaan ja palkassaan. Tärkein syy tälle on yksinkertaisesti se, että meistä voi tulla äitejä Syrjinnän syy on, on meidän kykymme tulla äidiksi ja kantaa saada lapsia, tai ei oikeastaan vain se, että saadaan lapsia, vaan, vaan se mahdollisuus, että voimme saada ehkä mahdollisesti lapsia joskus. Ja tätä, tästä syystä meitä syrjitään, koska me olemme riski työnantajalle työn ja uraan kannalta. Yhdeksän kuukautta raskausaikaa oikeuttaa tänä päivänä alhaisemman työllisyysasteen kuin miehillä 16 prosentin palkkaeron. Se oikeuttaa 30 prosentin eläkeeron. Ymmärrättekö? Yhdeksän kuukautta elämässä äh, johtaa tähän tilanteeseen. Siksi olemme ehdottaneet yhtä mahdollista ratkaisua, jonka kautta saadaan naiset ja miehet samalle viivalle. On totta, ettei se onnistu vain yhden direktiivin kautta kymmenen päivää isyyslomaa, ei tietenkään vasta äitiyslomaa, mutta se on kuitenkin askel eteenpäin, kymmenen maksettua päivää vanhempain loma, joka ei ole siirrettävissä kaksi kuukautta. Tämä on askel eteenpäin. Voisimme mennä pidemmällekin, erityisesti palkkakysymyksissä. Uskon, että arvioimme tilannetta viisi Tämä on nyt uusi oikeus ja tätä on arvioitava. Haluaisin kiittää komission jäsentä tästä tekstistä, joka on askel eteenpäin, mutta tietenkin meidän on varmistettava, että direktiivi siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä on vain yksi askel. Kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat anteliaampia ja pyrkivät parempaan tasa-arvoon, tietenkin voivat niin tehdä ja se edistää tasa-arvoa. Mutta tässä parlamentissakin meillä on vielä työtehtävänä on pidettävä huoli siitä, että direktiivillä pyritään estämään kaiken tyyppistä syrjintää, joka kohdistuu naisiin työmarkkinoille. Kiitoksia. Kiitokset teille. Seuraavaksi ECR-ryhmä edustaja Sinanska, puolitoista minuuttia. Vážené kollegovia. Kiitoksia. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Täällä Euroopan parlamentissa me hyvin usein puhumme miesten ja naisten välistä tasa-arvosta, naisten osallistumista työmarkkinoilla ja paremmasta tasapainosta työ- ja yksityiselämän välillä. Ja tämä säädös, josta pian äänestämme, on konkreettinen väline, joka saattaa ehkä auttaa saavuttaa nämä tavoitteet. Äh, tämä äh, esitys perustuu periaatteelle asettaa vähimmäistandardia, eli otamme käyttöön eurooppalaisen vähimmäistason ja jokaisella jäsenvaltiolla on riittävästi vapautta muokata sitä niin, että tämä eh, ehdotus sopii sen kansalaisille. Minun henkilökohtainen mielipiteeni eh, tuesta eh, isille äidille, jotka huolehtivat vastasyntyneistä ja ihmisistä, jotka huolehtivat omaisistaan, on vähän erilainen kuin se, mitä minkälaiseen yhteisymmärrykseen pääsimme trilogissa. Ja olen sitä mieltä, että tämä voisi olla vähän suurempaakin tämä tuki, mutta tämä tila olisi jätettävä jäsenvaltioille. Heillä pitäisi olla mahdollisuus tehdä muutoksia, esimerkiksi isyysloma, tämä isyysloma, kun syntyy uusi lapsi, on erittäin hyvä asia. Slovakiassa olemme kuulleet paljon lupauksia isyyslomasta, mutta ne eivät ole toteutuneet. Olen iloinen iloinen tästä ja olen iloinen myös siitä, että on ryhdytty puhumaan omaishoitajista Euroopassa, että tämä otetaan mukaan lainsäädäntöön omaishoitovapaa muodossa. Tuki perheille Euroopassa on erittäin tärkeä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten ALDE-ryhmän nimissä edustaja Weber. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Dear colleagues, I think there are... Kiitoksia. Parhaat kollegat, Haluan kiittää esittelijä- ja varjoesittelijöitä työstä. Minun odotukseni olivat pikemminkin komission kunnianhimoisen ehdotuksen tasolla. Tässä talossa saimme sitten parannettua kunnianhimon tasoa entisestään, mutta neuvotteluissa neuvoston kanssa tämä sitten taas jälleen vesi liittyy, mitä tulee isyyslomaan, maksutasoon, vanhempainlomaan. On nähty, että noin 85 prosenttia prosenttia työntekijän palkasta vanhempainlomakorvauksena kannustaa käyttämään tämän vapaan. Muuten taakka jää jälleen naisten harteille kannettavaksi. No sopimusta tästä asiasta ei saatu aikaan ja liika jäänyt jäsenvaltioiden kontolle muutos nykytilanteeseen ei ole kyllin suuri mielestäni. Onhan tämä nyt askel oikeaan suuntaan, mutta todella pieni askel. Direktiivi tuo kuitenkin yhden uutuuden Euroopan tasolle. Valittelen siitä, että jäsenvaltiot ovat olleet vastahakoisia ja varovaisia lähestymistavassaan. Eli kyse on tästä hoivaaja vapaasta, omaishoitaja vapaasta. Naiset ovat aina päävastuussa ja maksavat tästä sitten urakehityksensä, palkkatasonsa ja myöhemmin eläketasonsa kautta. Ei tämä nyt mikään vallankumous ole, mutta nyt ainakin puhutaan maksullisesta isyyslomasta ja kahdesta kuukaudesta ei siirrettävää vanhempainlomaa ja myös tästä omaishoitovapaasta. Todella ihmisten on voitava taas aikaan tasapaino työ- ja perhe-elämän välillä ja minä todella toivon, että tämä tasapaino entisestään paranee tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten QE NGL-ryhmä. Edustaja Gonzales Penäs, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Äitiys ja isyys lomat samanpituisena, siir, siir, ei siirrettävinä ja, ja palkkamaksettuna Tämä on meidän kantamme ja tämä se ratkaisu on ri, täysin riittämätön. Olemme tehneet tarkistuksia eri suuntaan. Ensinnäkin se, että näitä lomia ei voida siirtää. Tämä on aivan välttämätön ehto, jotta saavutetaan tasa-arvo hoidossa ja työmarkkinoilla korkeat 100-prosenttiset tai 80-prosenttiset korvaukset ovat välttämättömiä jotta voidaan välttää vanhempien köyhtyminen. Kaksi viikkoa isyyslomaa pitäisi tehdä velvoittaviksi. Jonkunhan on huolehdittava myös äidistä. Tässä direktiivissä vähimmäisen standardit vahvistettu. Meistä tämä on toki hyvä asia. Tällä voidaan parantaa joidenkin kansalaisten elämää, mutta oli mahdollista mennä myös paljon pidemmälle ja rakentaa vielä paremmin ja sosiaalista Eurooppaa, joka taistelee tuossa arvon puolesta. Toivon, että seuraavalla kaudella näin käykin, kun tätä tarkistetaan uudelleen ja voidaan edetä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten äh, äh, vihreät äh, alle edustaja Urtasun. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä on hiukan katkeran suloinen tämä teksti, kun puhutaan näistä saavutuksista, mutta onhan tässä nyt todellistakin vaikutusta monien ihmisten elämään. Viidessä jäsenvaltiossa ensimmäistä kertaa otetaan käyttöön isuusvapaa ja kahdeksassa se tulee pitenemään nykyisestään. Samoin tämä neljän kuukauden vanhempainvapaa, joista, josta kaksi ei ole siirrettävissä ja on palkallista, joten ovat nämä pieniä askeleita eteenpäin, mitä isyys jos vapaakorvaukseen tulee, se on varmasti huomattavasti alle 80 prosenttia, mikä olisi se suositustaso, eli tällaista minimirajaa ei ole asetettu. Mielestäni tässä nyt jäädään hiukan puolitiehen. Haluan kuitenkin kiittää esittelijää, varjoesittelijöitä, komissiota, jotka kaikki olivat kunnianhimoisia, mutta neuvosto ei ollut kunnianhimoinen. Eli aina kun hyväksymme sosiaalisen pilarin, päätöksiä. Tarvitaan kunnianhimoa, eikä aina voi vaan laskea niitä pennosia, mitä tämä missäkin maksaa. Kiitoksia. Dankeschön. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi EFDD, edustaja Began, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ihan sama, mikä teidän näkemys perheestänne, perheestä on, niin kaikki voimme olla samaa mieltä siitä, että suurin haaste Euroopalle ei ole globalisaatio tai terrorismi, vaan se, että tulevaisuudessakin perustetaan perheitä, että pysytään Äh, olemassa. Äh, Demografiset tutkimukset osoittavat, että meillä on tulossa romahdus vuoteen 2050 mennessä. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tämä tendenssi äh, muuttuisi. Mutta jos emme taakaa työntekijöille ja nuorille oikeuksia, niin emme voi uskoa, että he perustavat perheitä. Siksi olen erittäin tyytyväinen tähän direktiiviin, joka vaikuttaa suoraan miljoonien kansalaisten elämään, auttaa nuoria ja naisia yhdistämään työ- ja yksityiselämän. Pitkien neuvottelun jälkeen tämä direktiivi ottaa käyttöön isyysloman kaikissa Euroopan maissa, eh, määrittää sen vähittäin kymmeneksi päiväksi ja pakottaa työnantajat korvaamaan sen kunnolla. Eh, lisäksi otetaan käyttöön kahden eh, kuukauden vanhentain loma, jota ei voida siirtää Äh, pariskunnan sisällä niin, että kaikki ei jäisi ainoastaan naisten harteille. Lisäksi olemme ottaneet äh, käyttöön myös äh, joustavampia työaikoja myös etätyötä, jotta voidaan tukea myös muita perheenjäseniä Äh, olisimme tietenkin halunneet saavuttaa paljon enemmän myöskin tukia äh, itsenäisille ammatinharjoittajille, mikroyrityksille äh, ja että perustetaan erilaisia hoitopaikkoja lapsille. Olisimme myöskin halunneet mahdollisuuden kotitalous tukeen hoitajiin, jotta voitaisiin helpottaa lasten ja vanhem, vanhusten hoitoa. Tätä ei valitettavasti saatu aikaan, mutta vaikka tämä ei olekaan täydellinen, niin kuitenkin tämä helpottaa miljoonien kansalaisten elämää ja pystyisimme pysäyttämään tämän negatiivisen väestökehityksen. Joten ihan sama, mikä teidän näkemyksenne perheestä on, pyytäisin, että äänestäisitte tämän direktiivin puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten ENF, puolitoista minuuttia. Edustaja Melan, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä asia, joka on tarkoitettu e, yksityiselämää, mm, tämä ei kuulu Euroopan unioniin. Tarkoitus on oikeastaan puuttua jokaisen jokapäiväiseen elämään työelämässä lasten syntymästä, koulutukseen ja sairaus lomiin ja muuhun, toisin kuin on väitetty, kun on puhuttu työ- ja perhe-elämän tasapainosta. Bryssel tuo vain epätasapainoa. Toki ajatus on hieno, mutta tässä on kolme riskiä, että kaikki lainsäädännölliset ja hallinnolliset säännöt kuuluvat vain kansalaisille valtioille. Ei Brysselillä ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa näihin kestoihin ja summiin. Tämä liittyy subsidiariteettiin Ranskalla on jo riittävä välineet on myös huomioitava se, että Tämä on täysin yhteiskunnallinen kysymys, eikä tämä eh, liity työnantajille. Heidän tehtävänä on tarjota työtä tällaisissa asiallisissa olosuhteissa, eikä mitään holhosta tarvita. Erityisesti tässä yksityiselämä menee työelämän edelle. Se tulee jarruttamaan Euroopan taloudellista dynamiikkaa. Erityisesti pk-yritykset ja mikroyritykset tulevat tästä kärsimään. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomista edustaja Funtulis yksi minuutti puheen, olkaa hyvä. αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως Tämä on lapsen syntymän ehkä yksi tärkeimmistä hetkistä ihmisen elämässä ja tämä tietenkin liittyy myös väestön jatkuvuuteen ja meidän on rohkaistava ihmisiä, nuoria ihmisiä tekemään tämä harppaus. Tämä koskee myös työntekijöitä. Meidän on varmistettava, että ne, jotka haluavat perustaa perheen, eivät kärsi siitä työpaikallaan ja me kannatamme siksi sitä, että on vanhempainlomaa kummallekin vanhemmalle. Meidän mielestämme pitää olla hyvin selvästi määritettyä joustavaa työ työaikaa äh, siihen asti, äh, kunnes lapset pystyvät huolehtimaan itsestään, sanoisin 12-vuotiaaksi asti. Ja siksi meidän on annettava myös lisämahdollisuuksia ihmisille, joilla on vammaisia lapsia, koska heillä on enemmän haasteita kuin muilla äh, vanhemmille Ja meidän on huolehdittava myös niistä, jotka huolehtittavat parantumattomasti sairaista. Nyt kuulemme muut puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Ribeiro, kaksi minuuttia. Komissaari. Kiitoksia puhemies ja komission jäsen, jos todella haluamme sosiaalisempaa Eurooppaa, meidän on vastattava tiettyihin vaatimukseen. Kyseessä on sellainen yhteiskunta, jossa perheet saavat lapsia yhä myöhemmässä vaiheessa, jossa naiset ovat yhä aktiivisempia, mikä on toki myönteistä. He ovat yhä enemmän läsnä työmarkkinoilla. Vanhemmat, myös isät vaativat vanhempainvapaita. Tämä on oikein hyvä. Olemme nähneet, että Euroopassa on ollut suuria eroja naisten ja miesten oikeuksissa. Näin ei voida sovittaa yhteen työ- ja perheelämää. Vanhempien on vaikea seurata lapsien elämää ja koulunkäyntiä. ei ole päästy tasapainoon yritysten ja vanhempien tarpeiden välillä ja tämä on johtanut syntyvyyden vähentymisen ja väestön ikääntymisen. Lapset syntyvät vähän myöhemmin. Ja tässä käynyt niin, että vanhempien on huolehdittava sekä omista lapsistaan että myös vanhemmistaan samanaikaisesti. Näin ollen meillä on suurempi vastuu. Ikäihmisiä on kohdeltava hyvin ja heillä pitää olla mahdollisuus jäädä myös kotiin. On voitava asianmukaisesti huolehtia kaikista ja tukea kaikkia perheen jäseniä. Täällä on ehdotuksia tehty. Kyseessä on nyt Euroopan, sosiaalisen Euroopan haasteet. Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Blinkevichiute, olkaa hyvä. Kiitos. Puhemies, tänään Euroopan parlamentti hyväksymällä tämän direktiivin äh, lähettää kaikille työntekijöille kyllä oikein myönteisen viestin erityisesti vanhemmille äh, ja omaishoitajille. Ja Eurooppa kun ikääntyy, meidän on huolehdittava entistä paremmasta mahdollisuudesta tasapainotella työ- ja perheelämän välillä. Ja luonnollisesti tämä tukee myös ää, ähm, syntyvyyttä. Ja äh, näin naiset äh, pääsevät yhä paremmin mukaan työmarkkinoille. Meidän äh, mm, ehdotuksemme direktiivin suhteen on huomattavasti kunnianhimoisempi kuin jäsenvaltioiden äh, nyt pidän kuitenkin hyvänä sitä, että isät voivat lapsen syntymän jälkeen käyttää 10 päivän isyysvapaan ja myös jakaa vanhempainvapaan niin, että isät voivat yhtä lailla huolehtia lapsistaan. Ensimmäistä kertaa Euroopan tasolla otetaan käyttöön myös viiden päivän omaishoitaja – vapaa, joka mahdollistaa sairaan taikkaa ikääntyneen perheenjäsenen hoitamisen ja näin voidaan myös pyrkiä joustavampiin työehtoihin, vahvistaa todella eläkkeitä ja ihmisten terveyttä. Haluan kiittää komission tähän valtavasta työstä. Kiitos. Edustaja Hodge. Konfucius Konfucius sanoi, e, valitse työ, jota rakastat, niin sinun ei tarvitse tehdä koko elämäsi aikana työtä. Eli jos yksityiselämä on onnellista, se on yhtä tärkeää kuin hyvä ää, e, Mm, uraa. Eh, pitäisi löytää tasapaino. Tällä direktiivillä yritetään saada aikaan tasapaino, eh, että voi huolehtia yhtä lailla lapsista kuin eh, vanhuksista perheessä. Tämä on tärkeää. Puolan perustuslakiin on kirjattu, että perhe, lasten hoito ja omaisten hoito on suojattua. Tietenkin nämä ovat arkaluontoisia kysymyksiä. Jäsenvaltiot voivat pitää tätä EUn liian liian suurena asioihin puuttumisena, että puututaan perhekysymyksiin tai omaishoitoon, vaikka tämä hyvältä näyttääkin. Jotkut asiat eivät sovi yhteen. Puolassa on niin, että meillä on jo pidempi isyysloma kuin mitä tässä ehdotetaan. Tietenkin meillä on tämä kahden kuukauden vanhempainluvan siirrettävyyden mahdottomuus. Kiitoksia sitten edustaja Kalve Shamon. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, oikein hyvää huomenta. Onnittelut kaikille varjoesittelijöille, erityisesti ystävälleni Kasalle esittelijänä. Hän on saanut aikaan varmasti hyvin merkittävän tekstin Euroopan kansalaisia ajatellen ja Euroopan työntekijöitä ajatellen tasapaino työ ja perheelämän välillä on merkittävä haaste monille työntekijöille, mutta on selvää, että tämä teksti on merkittävä, ei mikään pikkuaskel eteenpäin. Sillä edistetään tasa-arvoa naisten ja miesten välillä. E, e, tällaista yhteiskuntaa haluamme. Sillä kurotaan um-, umpeen sukupuolten välistä kuilua ja, ja tasapainotetaan työ- ja perhe-elämää. Haluaisin korostaa sitä, kuinka Tämä liittyy Euroopan sosiaaliseen pilariin. Olen erittäin iloinen siitä, että, ja haluaisin onnitella komission jäsentä kaikista näistä direktiiveistä, jotka vahvistavat perustason vähimmäisoikeuksia sosiaalipuolella Euroopan kansalaisilla. Viittaan siihen, mitä tässä aikaisemmin, aikaisemmin kollega Urtasun sanoi, on tietenkin selvää, että jäsenvaltioiden on mentävä eteenpäin, mutta haaste seuraavalle kaudelle koskee varmasti sitä, että saadaan aikaan eurooppalaista ra- rahoituspuolen solidaarisuutta sosiaaliasioihin. Kuuneva, prego. Kiitoksia. Hyvää päivää kaikille. Edustaja Kuuneva, yksi minuutti. Gonjos. Kiitoksia. Puhemies. Lasten saaminen on eh, hieno asia, saavutus henkilökohtaisessa elämässä. Lapset ovat eh, elämän tärkein asia, niin kuin eh, profettakin aikoinaan kirjoitti. Kun itse ää, aloin osallistua ää, tähän valmistelutyöhön, direktiivin valmistelutyöhön, minulla oli aika erilainen käsitys asiasta kuin mitä minulla on nyt. Eli eh, kyse on eh, sitä, että eh, huolehditaan äitiysvapaasta. Mitä tulee vanhempain vapaaseen, niin tämä antaa nyt aivan ensimmäisen avauksen siihen suuntaan, että vanhemmat voivat yhdessä huolehtia lapsistaan. Nämä lapsethan ovat sitten huomisen vanhempia. Me haluamme huomisen Eurooppaa, joka on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen ja jolla on tulevaisuuden näkymiä. Mitrofanovs, prego, minuto. Kiitoksia edustaja Mitrofanos, yksi minuutti. Kiitos mm, puhemies. Tämä äh, mietintö on ollut pitkän aikavälin projekti meille kaikille. Äh, äh, tarvittiin paljon aikaa sopimuksen aikaansaamiseksi, vaan neuvotteluprosessi oli hyvin intensiivinen tämä prosessi vei muutaman vuoden ja haluaisin sanoa, että tämä lopullinen sopimus parantaa nykyistä puitteistoa, mitä tulee isyysvapaaseen, vanhempainvapaaseen ja omaishoitovapaaseen. Se on kuitenkin ähm, paljon vähemmän kuin mikä parlamentin alkuperäinen kunnianhimoinen tavoite oli. Me toivoisimme, että tämä olisi enemmän äh, ihmisorientoitunut. Kuitenkin kansalaisena ja isänä olen iloinen siitä, että vihdoinkin EU-asiakirjoissa otetaan käyttöön isyysloma, kymmenen päivän isyysloma. Kuitenkaan tämä ei ole tarpeeksi. Minun mielestäni tämä omaishoitovapaan mukaan ottaminen on tärkeä saavutus Euroopan parlamentille tämän kauden aikana. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Chokka, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni menee strategisesti siihen suuntaan, että investoidaan työ- ja perhe-elämän yhteisön sovittamiseen mm, ja yksityiselämään sovittamiseen. Tämä on varmasti oikea suunta meidän investointeva perhearvoihin, sen rooliin ja syntyvyyden edistämiseen. Tämä on tärkeää lega ja koko Euroopalle. Työ- ja yksityiselämän yhteisön sovittaminen auttaa miehiä, naisia, Italian taloutta, Eurooppaa. Näin voidaan estää väestöongelmat ja tyhjät kehdot. Tämä on varmasti tärkeä asia. Euroopan on uskottava tähän yhteensovittamiseen edelleen ja palkittava myös niitä alueita, jotka ovat suorittaneet hienosti tästä, kuten Lombardia, joka on vuosien ajan kehittänyt tällaisia ohjelmia, joilla yhdistetään työ- ja perhe-elämää, ja ne ovat hienoja esimerkkejä ja tarjoavat konkreettisia malleja siitä, kuinka työ- ja perhe yhdistetään. Lombardiassa on 30 miljardia euroa investoitu päivähoitoon. Haluaisin pyytää, että EU edelleen uskoo alueisiin ja lähellä tehtäviin tehtäviin toimiin, kuten Lombardiassa on tehty näinä vuosina. Alueisiin investoiminen on oikea vastaus niin, että voidaan yhdistää työ- ja perhe-elämä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Soidrova, kaksi minuuttia. Děkuji za udělení slova, kolegyně a kolegové, vážená paní komissa. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Eh, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Eh, teille on varmaan mukava kuulla paljon kehuja tästä suunnasta ja myöskin kehuja trilogin suhteen. Jotkut olivat kunnianhimoisempia, toiset olivat kovasti vastaan, mutta lopulta olemme saaneet aikaiseksi kompromissin, joka on hyvä kaikille. Se on jotain, joka tukee perheitä ja vanhempia. Olen täysin samaa mieltä tämän ehdotuksen kanssa ja haluan korostaa neljä asiaa, jotka ovat minulle tärkeitä, että voin tukea tätä direktiiviä. Ensinnäkin tämä vähintään kahden viikon isyysvapaa, sitten kaksi kuukautta vanhempainivapaata, joka ei ole siirrettävistä, sitten tuki joustaville työaikajärjestelyille ja sitten omaishoitovapaa. Nämä ovat vähimmäistarnadeja, joista pääsimme yhteisymmärrykseen 28 jäsenvaltion kesken, joissa on erilaiset perinteet, erilaiset järjestelmät. Tämä on vähimmäistaso, josta olemme päässeet yhteisymmärrykseen ja mielestäni tämä direktiivi on vahva viesti jäsenvaltioille, että lapset ovat eräänlainen sijoitus tulevaisuuteen. Lapset ovat Euroopan unionin tulevaisuus ja jäsenvaltioiden tulevaisuus. Meidän on tuettava vanhempia eh, heidän eh, hoitovastuunsa eh, kantamisessa. Toivoisin, että tulevaisuudessa ajattelisimme enemmän kaikkien vanhempien tekemää työtä. Jos jää kotiin lastensa kanssa, sekin on työtä ja meidän olisi kunnioitettava myös tätä työtä. Tämä on haaste jäsenvaltiolle. Kaikilla vanhemmilla pitäisi olla valinnan vapaus ja kaikkia vanhempia pitäisi yhteiskunnan ja valtion kunnioittaa ja muistaa, että tämä on investointi tulevaisuuteen. Kiitoksia ja odotan kovasti, että tämä direktiivi saatetaan täytäntöön. Kiitoksia edustaja Jonkerius, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Äh, vanhemmat haluavat lapselleen hyvän alun elämälle ja minun puolueeni haluaa, että kaikki vanhemmat voivat olla vapaalla nähdäkseen lapsensa kasvavan. Ei tämä saa olla riippuvainen lompakon paksuudesta, äh, työn, äh, työpaikasta tai asuinpaikasta. Alankomaissa matalapalkka-alojen työntekijöillä ei ole varaa jäädä vanhempain vapaalle, koska he joutuvat näin köyhyysrajan alle. Ja on hyvä, että Eurooppa on nyt onnistunut tekemään hyviä sopimuksia ja nyt meidän täytyy sitten nämä, nämä säännöt täytäntöönpanna. Näin myös äidit voivat paremmin elää tai seistä omilla jaloillaan ja isät osallistua myös lastensa ja myös vastasyntyneidensä elämään. Näin kotityöt jakautuvat tasaisemmin ja naisten äitien tilanne työmarkkinoilla paranee. Tämä on erittäin hyvä askel kohti sosiaalisempaa Eurooppaa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Vistisen yksi minuutti. Den lovgivning, man er ved at vedtage i dag, markerer et nyt lavpunkt i EU's ind... Tämän päivän lainsäädäntöehdotus on nyt taas uusi aallon pohjaa. Euroopan unioni puuttuu taas asioihin, jotka ei sille kuulu. Tämä on pelkkää tekopyhyyttä. Tulette nyt sanoinelmaan naisille ja miehille, miten perheiden on toimittava niin, että lapset saisivat parhaan lähdön elämään. Me uskomme, että sosiaaliset val- toimivaltuudet on määriteltävä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot keräävät verot ja ovat vastuussa näistä tuista. Tätä keskustelua on käytetty jäsenvaltiossa näin ollen. Eh, selkeästi emme hyväksy sitä, että Euroopan unioni puuttuu näihin asioihin ja vaikuttaa perheelämän ja jäsenvaltioiden liikkumavara supistuu. Minuutu. Edustaja Pimenta Lopes, yksi minuutti. Um Kiitoksia. Tämä äh, direktiiviehdotus on esimerkki sosiaalisesta äh, askeleesta taaksepäin ja äh, työntekijöiden sortamisesta. Jos nyt isyyslomalla maksetaan vain sairausloma makset, sairauslomalla maksettavaa korvausta. Jos ei ö, omaishoitajille makseta korvausta, niin tämä on kyllä häpeällistä. Nämä ovat työnantajien tavoitteita. Tässä yritetään löytää muotoja, jotka voisivat johtaa siihen, että ö, määräaikaiset työntekijät eivät saa oikeutta näihin lomiin tai vapaisiin. Työnantajat päättävät sitten, kuinka työntekijät voivat hyödyntää oikeuksiaan. Me tarvitsemme näitä vapaiden pidennyksiä, me tarvitsemme sataprosenttista korvausta, me tarvitsemme enemmän julkisia sosiaalisia palveluja, koska näin ei ole meidän hylättävä tämä ehdotus. Kiitoksia edustaja Rain. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puhemies. Viime aikoina erityisesti vaalikampanjan käynnistyttyä Euroopassa on levitetty paljon valheita perheistä. Meidän täytyy huolehtia paitsi perheistä, seksuaalivähemmistöistä, naisten oikeuksista. Kyse ei voi olla siitä, että kaikki perheet näyttävät samanlaisilta ja ovat samanlaisia. Viime, viime viikolla Veronassa nähtiin, että kristilliset fundamentalistit, äärioikeisto ja konservatiivit levittävät valhekampanjaa. Mutta täysin päinvastainen on totta. Perheiden suojelemiseksi ei tarvitse olla homofobi Tobinen ja äh, ajaa tällaista retoriikkaa kaikilla äh, perheillä, kaikenlaisilla perheillä äh, täytyy olla oikeus olemassaoloon ja mm, toinen toistaan huolehtimiseen perheen sisällä. Euroopan unionin on huolehdittava kaikista perheistä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Sander, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen ajasta on tullut kallista, varsinkin vanhemmilla 60 van, vanhemmasta ei pääse tasapainoon työ- ja perheelämänsä kanssa. Varna on, että edessä on burnout tai köyhyys. Tässä vaikeassa tilanteessa Euroopalla on keskeinen rooli niin, että se voisi vahvistaa solidaarisuutta perheitä kohtaan. Jokaisessa perheessä uudet vanhemman, vanhempaa ja perhevapaa e, säädökset ovat vastaus konkreettisesta Euroopasta. Meillä on erimielisyyksiä, mutta olen iloinen siitä, että olemme saaneet kuitenkin edistystä yhdessä aikaan ja olemme saaneet tällaisen vähimmäispohjan sosiaalisella puolella, jonka avulla voimme paremmin elää yhdessä ja huomioida yhteiskunnan kehitys Olemme ottaneet käyttöön eurooppalaisen isyyslomaan, jolla voidaan taata kaikille isille ähm, läsnäolo lapsen syntymästä alkaen. Olemme ottaneet mukaan myös lausekkeen, joka estää tietyn vanhemman vapaan osuuden siirtämistä. On otettu käyttöön myös omaishoitajavapaa. Euroopassa on eniten vanhempia vanhuksia. Yli 20 prosenttia eurooppalaista on yli 65-vuotiaita tai 65-vuotiaita. Joskus puuttuu palveluja tai kustannukset ovat liian kalliita ja näin ollen 80 prosenttia hoidosta jää omaisten eh, hoidettavaksi. On aivan oikeudenmukaista siis eh, antaa siitä jonkinlainen korvaus. Tässä on nyt ensimmäinen keskeinen askel otettu. Jäsenvaltioiden on nyt jatkettava tätä työtä ja luotava esimerkiksi paikkoja, joissa nämä omaishoitajat voisivat ladata akkujaan. Kiitoksia. Ulf Skog, prego Marita. Kiitoksia edustaja Ulf Skog, yksi minuutti. Thank you, Mr. Chair. Um... Kiitoksia puhemies. Tässäkin talossa on sellaisia, jotka pitävät tätä lainsäädäntöä tarpeettomana. Jo vuonna 1992 kuitenkin ensimmäinen nämä äitiysvapaa-direktiivi hyväksyttiin. Tuolloin EU-jäsenvaltioita oli aika vähän, pieni joukko ja yhteiskuntamme oli erilainen. Nyt on korkea aika tätä lainsäädäntöä äh, modernisoida. Nyt äänestämme perustavanlaatuisesta oikeudesta vanhempain äh, vakuutuksen, joka toimii. Tiedämme, että kun isät saavat olla kotona isyysvapaalla, he myös kantavat suuremman vastuun perheestä. Aivan liian harvalla naisella on mahdollisuus osallistua työmarkkinoille samalla kun heitä kipeästi tarvitaan. Naisten osallistuminen työmarkkinoille työelämään on valtava e-, taloudellinen moottori, jota, joka on nyt käynnistettävä. Samalla on suojeltava perheitä, yksilöitä, lapsia lapsia ja taloutta. Eli nyt otetaan seuraava askel eteenpäin. Stevens minuuto. Kiitoksia edustaja Steven, yksi minuutti. Puhemies, kollegat. Äh, hyvä tasapaino työ- ja perheelämän välillä on äh, keskeisen tärkeää. Kaikille ihmisille on annettava mahdollisuus osallistua työmarkkinoille. Liian usein naiset joutuvat äh, valitsemaan kukoistavan uran tai toimivan perheelämän välillä. Toki voimme silti olla kriittisiä. Katson, että jäsenvaltiot edelleenkin voivat tarjota vastauksia omille kansalaisilleen. Esimerkiksi meillä Flanderissa on oikein hyvät omaishoitojärjestelyt ja vapaat jo käynnissä, mm, ei tosin viisi päivää vuodessa, niin kuin tässä ehdotuksessa. Eli subsidiariteettiperiaatetta on kunnioitettava. Valittelen sitä, että jou joustavuutta annetaan vain työnantajille, työntekijöille eikä niinkään työnantajille. Tässä on ehkä hiukan liikaa sääntöjä. Pelkään, että tämä direktiivi luo kovasti byrokratiaa. Kiitos. Barbara, due minuti. Kiitoksia edustaja Matera, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää David Kasa ja Agnieszka Kozlowska heidän tekemästään työstä ja tästä tekstistä, jonka kautta lopultakin puututaan mm, yksityisiä työelämän so- yhteensovittamiseen. Erityisesti nais, naiset ovat siirretty syrjään ainoastaan siksi, että heistä on tullut äite tai heidän on pitänyt huolehtia omaisistaan. Kun nyt sopeutetaan ja niin modernisoidaan Euroopan oikeuspuitteistoa, tässä pyritään auttaa näitä omaishoitajia ja, ja mahdollistaa sitä yhteis, yhteensovittamista. Tämä perustuu olemassa oleville oikeudelle ja vahvistetaan ja säilytetään jo olemassa oleva tuki, isty, loma ja vanhemmaisuus, vanhemmuusloma – ovat asioita, joita isät vähän ovat käyttäneet ja monissa maissa. Haluaisin kiittää kollegoita heidän työstään, joiden tarkoitus on muuttaa tämä suuntaus. Tuen siis löhistymistapaa, jota on käytetty. On muistettava PK-yritykset ja haluaisinkin kohottaa kollegoita tukemaan tätä mietintöä. Se parantaa tasa-arvoa Euroopan unionissa ja edistää naisten tukemista ja mahdollisuuksia päästä takaisin työmarkkinoille. Tehkää tämä kaikkien äitien, isien ja tulevien sukupolvien puolesta Euroopassa. Ole gentile. Kiitoksia edustaja Gentile. Ole hyvä, Elena, yksi minuutti. Äh, kiitos äh, puhemies. Äh, roolien jaon paradigma on rajallinen kuitenkin naisille on määrätty yleensä hoitajan rooli. Tämä on nyt tärkeä hetki kantaa vastuu, jakaa eh, vastuullisesti eh, hoitovastuu eh, ja vastuu perheestä ja yhteisöstä. Tässä on kyse uudesta Euroopasta, on kyse poliittisesta murroksesta, koska tässä nostetaan esiin vanhemmuus ja annetaan uusi vastuu erilaisille järjestelmille, instituutioille ja yrityksille erilaisten mallien kautta ja tarkkaamalla työntekijöiden oikeudet. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Wisniewska, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät edustajat, naiset ja herrat. Perhe-elämän ja työelämän tasa paino on äärimmäisen tärkeä kaikille vanhemmille ja lapsille itselleen. Tästä syystä on haettava ratkaisuja, joiden kautta päästäisiin lähemmäksi tällaisesta, tällaista tasapainoa. Mutta katsotaanpa asiaa Euroopan parlamentin eh, vinkkelistä. Mikä, eh, kun ajatellaan todella Euroopan parlamentin henkilökunnan tilannetta, tässä suhteessa eh, henkilökunta saapuu tänne parlamentin tiloihin yhdeksän maissa ja lähtevät täältä myöhään illalla. Heidän lapsensa eh, jäävät eh, päivähoitajien, lastenhoitajien kontolle. Kun avustajani oli raskaana, pidin huolen siitä, että käytetään niin joustavaa työaikaa ja että työskentelyä ja näyttää siltä, että meidän omaan, omat sääntelemme ovat pelkkää fiktiota. Edustaja Detjen yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Euroopasta voi tulla sosiaalisempi vain, jos tasa-arvo miesten ja naisten välillä kotona ja työssä toteutuu ryhmäni on vaatinut Äh, lastenhoitoon ja ylipäätään omaishoitoon jo pitkään kunnollisia sääntöjä ja tukea. Ja näin pääsemme äh, eteenpäin sekä lasten että omaishoidossa on toimittava oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti perheissä. Äh, neljä kuukautta vanhempainlomaa, kaksi kuukautta näistä äh, ei siirrettäviä, äh, vahvistaa miesten osallistumista lastenhoitoon. Tätä kyllä pidän erinomaisena ehdotuksena. Ja näin Isillä on myös äh, uusi oikeus 10 päivän isyysvapaaseen. Samoin tämä viiden päivän omaishoitovapaa on hyvä uudistus. 36 prosenttia on esimerkiksi äh, tämä isyysvapaataso taso maksutaso ainoastaan Irlannissa. Tämä ei ole mielestäni riittävä missään tapauksessa. Kiitoksia. Edustaja Simon, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Tämä Tätä toimenpidettä ehdotettiin kaksi äh, vuotta sitten. Se on ollut viisi kuukautta äh, kolmikantaneuvotteluissa. Se on esimerkki äh, lain lainsäädännöstä, joka ei tarjoa yksi koko sopii kaikille ratkaisua, joka on joustava, eh, joka antaa suuret mahdollisuudet jäsenvaltioille laatia omia eh, lakejaan ja toteuttaa eh, itseään omien perinteitensä mukaan, mutta se kuitenkin nostaa standardeja kaikille, joten jopa jotkut hyvinvoivimmista maista, joissa on parhaat sosiaali turvan tasot, kuten yhdistynyt kuningaskunta voi hyötyä tästä. Vanhemmat yhdistyneessä kuningaskunnassa saavat maksullista vanhempainlomaa, samoin omaishoitajat, jos yhdistynyt kuningaskunta pysyy Euroopan unionissa. Kiitoksia. Ja nyt puhujat puhujalistan ulkopuolella edustaja Kinnici. Kiitoksia puhemies direktiivistä puhumme tänään tulee myönteisellä tavalla vaikuttamaan siihen, että voidaan kurompaa äh, kuilua äh, sukupuolen välillä työllisyydessä ja tasapainottavan työ- ja perhe-elämään sekä naisille että miehille niin, että myös naiset voivat kehittää kunnolla omaa uransa. On tärkeää, että Euroopan unionissa on lopultakin vahvistettu edes vähimmäissäännöt vanhempainvapaita ja isyysvapaata varten – ja mm, se on myös taannut asialliset korvaukset ja se on varmistettu, ei vapaita voida siirtää niin, että, vanhe, että lastenhoito ei jäisi vain naisten ha- ja äitien hartioille. Tietenkin työmarkkinoille palaamisen osalta valtioiden on annettava mahdollisuus työntekijöille pyytää joustavia mm, työmahdollisuuksia ja myös tarjottavia joustavia hoitomahdollisuuksia nämä innovoivat mekanismit, jotka koskevat yhä useampia työntekijöitä, jotka auttavat omia sairaita omaisiaan, ovat myös hyvin tärkeitä. Kiitoksia. Grazie. Onorevole Sole, prego. Kiitoksia, edustaja Sole. Gracias, president. Kiitoksia ihan niin kuin komission jäsen Tyson sanoi, naisten ja miesten välillä on 16 prosentin palkkaero Euroopassa ja eläkkeissä ero on jopa 36 prosenttia. Naisia syrjitään työelämässä ja he käyttävät kolme kertaa enemmän aikaa naispuolensa kuin miehet palkattomaan hoivatyöhön. Eli tämä direktiivi on nyt askel kohti sosiaalisempaa Eurooppaa, josta aina paljon puhumme, mutta puheeksihan tämä tähän asti on jäänyt. Näin pyritään hoivatyö jakamaan tasaisemmin naisten ja miesten välillä, joten tämä on mm, todellinen aito askel kohti oikeaa tasa-arvoa ja tarvitaan joustavampia työehtoja, jotta lastenhoito sujuu. Tämä on edistysaskel, johon voimme olla tyytyväisiä, vaikka haluamme pidemmälle. Minuuton Kiitoksia, edustaja Miranda, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. On tuettava omaishoitajia tässä on kysymys Euro- sosiaalista Euroopasta, on taattava tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Siksi niin tämä direktiivi on edistysaskel. Haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että on annettu jäsenvaltiolle mahdollisuus parantaa tilannetta ja yhteensovittaa perhe ja työ elämätä Meillä on naisille usein helppoa, koska melkein aina naiset ovat ne, jotka jäävät kotiin, ja jättävät työpaikkansa. Tämä ei ole oikein omassa maassani on vakava väestön ikääntymisongelma. Isovanhemmat hoitavat lapsen lapsia. Meidän on tuettava lapsiperheitä ja yksinhuoltajia ja tuettava heitä isyys- ja äitiyslomilla ja myös autettava omaishoitajia. Me tiedän tämän oikein hyvin. Äidilläni on Alzheimer Tämä muutti meidän elämämme niin kuin monien muidenkin perheiden elämän kaikkialla Euroopassa omaishoitajat tarvitsevat. Caputo, prego, Viimeinen puheenvuoro edustaja Caputo, ole hyvä Nikola. Kiitos puhemies. Direktiivi eh, vanhempien omaisten hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta on erittäin tärkeä äh, edistysaskel, jotta voitaisiin yhdistää työ- ja yksityiselämää. On otettu käyttöön uusia vähimmäistandardeja isille, jotka voivat vaatia vähintään 10 päivää eh, isyysvapaata syntymän tai adoption jälkeen. Vanhempain eh, vapaa mm, kaksi kuukautta per eh, vanhempi, siitä maksetaan vähintään yhtä paljon kuin sairauslomalla. Mm. Samoin Omaishoito vapaa tasaa viisi eh, päivää ja kaikki van, vanhemmat, joilla on alle kahdeksanvuotiaita lapsia, voivat pyytää joustavia työaikoja. Eli eh, työn eh, vanhemmille ja omaishoitajille annetaan todellinen mahdollisuus valita, miten yhdistää työelämä ja perheelämä. Tämä on valtaisa askel eteenpäin kohti sosiaalisempaa ja uutta Eurooppaa. Adesso per la replica. Kiitoksia. Ja nyt komission jäsen Taisen, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos oikein paljon, puhemies. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, niin kuin tiedätte ja jotkut teistä tämän toitte esiinkin puheenvuoroissanne. Neuvotteluprosessi ei ollut helppo. Pitkä matka kuljettiin, jotta tähän maaliin päästiin ja mm, joustavuutta tarvittiin puolina toisina kompromisseja tehtiin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että lopputulos on tasapainoinen ja säilyttää alkuperäisen ehdotuksemme päätavoitteet. Se todistaa, että sosiaalinen Eurooppa ja kestävä Eurooppa eivät ole mitään teoreettisia, mielikuvituksellisia tavoitteita, vaan mm, seuraavat tosiaan ihan todellisuutta äh, ihmisten arjessa. Näin voimme ottaa sosiaalisen pilarin äh, periaatteita käyttöön. Kyse on paitsi oikeudenmukaisuudesta, äh, tämä on hyvää äh, työ- ja perhe-elämän yhdistämiselle eri hoivaajille, jotka voivat näin yhdistää elämänsä. Tämä on hyvä yrityksille, me myös pk-yrityksille, jotka voivat näin säilyttää päteviä työntekijöitä ja Tämä on hyväksi jäsenvaltioille, jotka menettävät 370 miljardia vuodessa kaiken kaikkiaan tämän sukupolvien työmarkkinakuilun vuoksi. Minä uskon, että parempi perhe-elämä saa aikaan myös talouskasvua. Pyydän tukeanne tälle direktiiviehdotuksille ja kiitän ystävällisistä sanoistanne komissiolle ja minulle henkilökohtaisesti. Voitte olla varmoja siitä, että komissio tämän direktiivin ottamista osaksi kansallista lainsäädäntöä seuraa hyvin tiiviisti. Kiitoksia sitoumuksestanne tähän tärkeään tärkeään työhön. Kiitos puhemies. Eh, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Sitten viimeisen sanan saa esittelijä David Kaasa, ole hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää komission jäsen Tysonia ja myös komission jäsen Jourovaa kaikesta avusta ja kärsivällisyydestä, jota he ovat antaneet ja osoittaneet. Tässä haluaisin myös kiittää Agneskaa ja kaikkia ja varjoesittelijöitä, jotka tekivät kanssani työtä tämän direktiivin parissa. Jotkut ja var, varjoesittelijät eivät halunneet ollenkaan tehdä yhteistyötä he pyysivät paljon enemmän kuin pystymme tarjoamaan. Mutta kuten tänään kuulitte, suurin osa varjoesittelyistä kuitenkin totesivat, että kyseessä on tasapainoinen teksti. Olemme keskustelleet useiden ammattijärjestön ja liittojen kanssa ja he saivat meille hienon kokonaiskuvan ja käsityksen myös siitä, mitä voisimme tehdä. Se, mitä tänään esittämme, tämän direktiivi voi taata sosiaalisemman Euroopan kuin mitä tällä hetkellä meillä on. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni tästä keskustelusta. Tämä keskustelu heijasteli keskustelua, jota aikaisemmin olemme täällä parlamentissa keskustelleet ja myös neuvoston kanssa alussa. Neuvoston kanssa asiasta oli aika vaikea puhua, mutta sitten huomasimme, että neuvoston enemmistö kannatti tällaista järjestelyä. Ja näin löysimme yhteisen sävelen. Tämä ei ole asia, jonka yksi henkilö on saavuttanut, vaan kyseessä on yhteistyön tulos lopputulos yhteistyöstä eri toimielinten välillä, jossa olivat mukana monet osapuolet. Haluaisin lopuksi vielä todeta, että kyseessä on erittäin tasapainoinen laki, joka on hyvä miehille, naisille, perheille, taloudelle ja erityisesti se on hyvä sosiaaliselle Euroopalle. Eh, eh, grazie a tutti i colleghi che sono Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka äh, pysyvät puheenvuoroa. Myöskin kiitos komission sinne Keskustelu päättyy. Äh, äänestys toimitetaan tänään ja nyt keskeytämme istunnon kello 11 asti. ne vei ne Par contre, la bonne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 take the floor and then explain why it was drafted. Hello? know? Der Präsident! Istunto jatkuu. Eilen täysistunnossa ilmoitettiin, että että Ekon valiokunnalla ei ole vasta lauseita kahden ehdotuksen suhteen. Ja näin ollen nämä suositukset 105 artiklan 6 kohdan työjärjestyksen mukaan katsotaan hyväksytyiksi ja yhdessä hyväksyttyjen tekstien kanssa julkaistaan. Nyt pyytäisin teitä asettautumaan ne äänestyksemme alkavat. Beginnen mit dem Bericht äh, Aloitamme Zambatskin mietinnöstä. Meillä on päätösehdotus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kollega, olkaa hyvä. E- Kiitos puhemies. Minä haluaisin mielelläni pyytää kollegoita äänestämään koskemattomuuteni pidättämisen puolesta, koska sen jälkeen kun meidän toimistamme vastaan on hyökätty useaan otteeseen, vasemmisto on tehnyt hyökkäyksiä toimistoamme vastaan. Kreikan poliisi ei ole suojellut meitä riittävästi. Meidän on täytynyt asentaa valvontakameroita, Kollegat, kun puhutaan koskemattomuuden pidättämisestä, keskustelua ei käydä. Näin en voi antaa muita puheenvuoroja. Sambatskin mietintöpäätös puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten meillä on seuraava Zambatskin mietintö. Kollega Sina Diinoksen koskemattomuuden pidättäminen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herr Kollege Fox. Kollega Fox. President, I rise under rule 190 puhemies, vetoan työjärjestyksen artiklan pyydän, että Stanislavin asia viedään seuraavan istuntoon, että voin käydä kunnon keskustelun seuraavasta syystä tässä mietinnössä. Kuvaillaan Gibraltaria siirtomana. Näin ei ole, se on itsehallintoalue, Britannialla meren takainen alue. Gibraltarin ihmisillä on täysin autonomia, he ovat brittejä oman valintansa kautta. Toinen syy liittyy menettelyyn. Libe-valiokunta on sopinut esittelijän mandaatista plus 59 näitä tämän mandaatin mukaan Moreos äh, nimitettiin tähän tehtävään, mutta, hän, mutta sitten hänet äh, siitä siirtyi pois, koska Espanjan äh, hallitus ei hyväksynyt tätä mandaattia. Hänen pois siirtämisensä oli törkeä työjärjestyksen rikkomus. Yksi asia on se, että Espanjan hallitus pyrkii taivuttamaan neuvoston omalle kannalleen. Toinen asia on sitten puuttua parlamentin sääntöihin. Tarvitsemme kunnon keskustelun niin, että tästä asiasta saadaan Espanjan kielteinen vaikutus pyhittyä pois. Er das yhdeksän kohta neljä työjärjestyksen artiklaan veto sitten. Edustaja Garcia Peres on pyytänyt myös puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. En primer lugar... Kiitoksia, puhemies. Minä en salli sitä, että täällä loukataan Espanjan hallitusta. Tämä on suora loukkaus niitä naisia ja miehiä vastaan, jotka tulevat minun kotimaastani Espanjasta. Toiseksi, ei voi olla niin, että demokraattiset menettelyt hyväksytään vain siinä tapauksessa, että niiden lopputulos on mielemme mukainen hyvin monissakin aihe, muissa aiheissa neuvoston kanssa on tehty sopimus, neuvosto esittää oman kantansa, parlamentti omansa ja sitten käydään neuvotteluja. Tämä päätös on tehty täysin menettelyjen ja lain mukaisesti, niin kuin esittelijä vaihdetaan. Tämä on tehty myös sääntöjen mukaisesti Libe-valiokunnassa. Näin ollen tämä päätös on nyt vain hyväksyttävä. Me emme voi ajatella, että ne, jotka lähtevät, päättävät niiden intresseistä, jotka jäävät. Tässä sopimuksessa toimitaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti älkäämmekö nyt unohtako, että tänään äänestetään asiasta, joka ei johdu Espanjan hallituksen toimista, ei vaan siitä, että jos UK poistuu Euroopan unionista 12.4., meidän täytyy tämä viisumiasia hoitaa ennen tätä. Mikrofoni katkaistaan. Kiitokset edustaja Garcia Peresille. Nyt olemme kuulleet nämä eri kannat. Kuka kannattaa lykkäystä? Kuka vastustaa lykkäystä? Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Am alle abgestimmt? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Nyt puheenvuoron saa kollega Görling. Olkaa hyvä. Frau Kollegin Görling, Sie haben ins Wort gebeten. Pyysitte puheenvuoroa, Görling. Thank you. Kiitoksia minä äh, nousin esiin saman asian suhteen, mutta 59.3 artiklan mukaisesti pyytäisin, että tähän äh, äh, mietintöön voi tehdä tarkistuksia. En halua lykätä sitä. Perustuu on yksinkertainen tämän tekninen tervetullut mietinnöt, joka antaa yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille oikeuden päästä EU-hun Brexitin jälkeen. Sen on neuvosto äh, kidnappannut äh, Esittelijä Claude Moraes on eh, säännönmukaisesti ylläpitänyt parlamentin kantaa. Hän joutui sitten voimakkaan painostuksen alaisena ja sitten puheenjohtajakokous eh, siirsi hänet syrjään. Eh, sen jälkeen nopeasti parlamentti myöntyi neuvoston vaatimuksille. Nyt parlamentti on korkeimmalla tasalla tehnyt kauppoja, jotta tämä parlamentin teksti korvattaisiin yhden jäsenvaltion vaatimalla tekstillä. Tämä eh, ei ole tämän parlamentin oikeuksien mukaista ja sitä pitäisi vastata. Minä yhdessä 38 MEPin kanssa mukaan lukien Claire Moody, hän puhuja keskeytetään. Kiitokset. Tukevatko 38 kollegaa tätä esitettyä ehdotusta? Nouskaa ylös. Das scheint mir der Fall zu sein. Wird es ange vaikuttaa riittävän? Epäileekö joku tätä? Ei. Kuka haluaa vastustaa tätä ehdotusta? Edustaja González Pons. Señor presidente. Puhemies. Älkää pelätkö. Hyvä puhemies. Se, mistä tänään tämän äänestämme, koskee sitä, että miljoonat kansalaiset, eurooppalaiset kansalaiset voivat matkustaa ilman viisumia siinä tapauksessa, että ensi viikolla tapahtuu Brexit ilman sopimusta. Jos tätä nyt eh, lykätään tai eh, otetaan te- tehdään tarkistuksia, tuomitaan miljoonat eurooppalaiset pyytämään viisumia, jotta voidaan matkustaa yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai sieltä Euroopan unioniin. Näin ollen brittihallituksen eh, kannalta, jos nyt haitata miljoonien kansalaisten tilannetta lykkäämällä tai tekemällä tarkistuksia, tarkistuksia tekemällä, niin tämä ei ole kyllä Euroopan parlamentin asiallista. Britit ovat lähteneet ja lähdössä ja parlamentin on puolustettava Euroopan kansalaisia ja sitä pyydän tältä salilta nyt. So, wir kommen zur Abstimmung. Näin äänestämme. Kuka tukee Görlingin ehdotusta tarkistuksista? Äänet vastaan tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Pysykää rauhallisena, äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Näin äänestämme sopimuksesta. Tarkistus kolme, äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten sinne mietintö nimenhuuta äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi jätehuolto. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt Kyllösen mietintö. Parhaat kollegat. Äh, monet asiat tällä teemme ensimmäistä kertaa tänä aamuna. Minulle jo soiteltiin. Minä näin teidät, kyllä. Minä näin teidät. Niin. Jo tänä aamuna Minulle soiteltiin asiasta. Minä olen tullut autolla. Tarkoitukseni on lähteä huomenna, joten minulla on kaikki maailman aika tähän äänestykseen, arvon kollegat. Lisäksi haluan todeta, että työjärjestys tarjoaa mahdollisuuden toimittaa äänestyksiä äh, ryhmänä. Mm, tämä on tietenkin yksikköjen tehtävä nämä blokkiäänestykset, ryhmääänestykset äh, valmistella. Tiedän, että tästä on monia eri käsityksiä. Ehdotan, että käynnistämme nyt, aloitamme nyt äänestyksen ja hetken kuluttua kysyn teiltä sitten, haluatteko äänestää joka ikisestä tarkistuksesta erikseen vai ehkä ryhminä. Kollega siellä, työjärjestyspuheenvuoro panie przewodniczący! Tu nie chodzi o czas. Kiitoksia puhemies. Tässä ei ole kyse ajasta. Tässä on kyse siitä, että meidän on laadittava hyvää lainsäädäntöä. Se, mikä tänään lukee näissä äänestyslistoissa, sehän ei ole mikään ongelma, kun katsotaan artikloja, vaan katsotaan miten nämä tarkistukset on laitettu. Me tässä hyväksymme sitten lain, joka ei hyödynnä pk-yrityksiä eikä kuluttajia. Pk-yritykset luovat hyvin paljon työpaikkoja Euroopassa. Me Euroopan parlamentimme muutumme naurunalaisiksi. Me pyysimme, että saisimme rauhassa valmistella äänestyslistat. Oli 1600 tarkistusta, me olisimme voineet rauhassa valmistella ne Strasbourgia varten. Siksi pyytäisin, että kaikki mepit, joiden kohta on myös mentävä vaaleihin, että he laatisivat hyvän lainsäädännön ja siksi lykkäisivät pitäisivät tätä. Seuraavaksi kollega Svodrovski. E Puhemies, ECR-ryhmän nimissä ehdotan, että lykkäämme tätä äänestystä ja muutamme tätä ehdotettua järjestystä esimerkiksi 170 äh, 174, 174a blokki. Siis näissä eh, yksittäisissä ryhmissä blokeissa on ristiriitoja, sisäisiä ristiriitoja. Näistä on äänestettävä yksitellen. Esimerkiksi 138, 139 ne eivät sovi yhteen. Tämä ei ole työjärjestyksen mukaista, joten meille ehdotetaan sellaisia ryhmiä, äänestystarkistusryhmiä, jotka eivät äh, sisällöllisesti sovi yhteen. Äh, tämä rikkoo työjärjestystämme ja johtaa siihen, että Euroopan parlamentti ei voi näin äänestää. Itse asiassa tuomioistuinkin on tällaisessa vastaavassa asiassa jo antanut päätöksen. Ja ää, ähm, näin ollen pyytäisin, että lykätään äänestystä. Kiitos kollega. Es wäre Minulle sopisi hyvin, jos se, että vain lukisi valmisteltuja julkilausumia, vaan myös kuuntelisitte, mitä me sanomme. Minä sanon, että aluksi aloitamme tästä ehdotuksesta äänestämisellä. Kollega sitä ennen pyysi vielä kerran, että äänestystä lykättäisiin. Minä en tässä tätä mitenkään tukahduta. Tästä, äänestys, tästä ehdotusta annan äänestää. Olemme sitä äänestäneet jo eilen. Äänestämme uudestaan. Kuka on lykkäämisen puolesta? Dagegen. Kuka on vastaan? Tämäkin annan tarkistaa. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Das ist abgelehnt. Se on hylätty. No niin. Antrag 600. Tarkistus 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 630. Anteeksi. Meillä on ensin 645, 691 ja 750 saman sisältöisiä, jotka koskivat komissiotuksen hylkäämistä. Äänestämme niistä ensin. äänestyksellä. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. No niin, 629 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 630 puolesta. Hyvät kollegat, tehän tiedätte oikein hyvin, että minä aina noudatan pyyntöjä tarkistaa. Tänään teen kaikkeni, jotta säilytän parlamentaristisen toimintatavan, mutta tulen estämään kaiken sen, mikä, millä pyritään estämään äänestys tai jotenkin kiertämään tätä menettelyä tai viemään sitä pohjaa. Siitä syystä nyt annan tarkistaa tämän 629 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tämä oli kahden kolmasosan enemmistö. Ja tulee vielä kaksi-kolme kertaa seuraamaan pyyntöjä ja tarkistaa, mutta jos äänestykset ovat yhtä yksiselitteisiä, en enää anna tarkistuttaa. 630 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 630 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 631 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 632 puolesta. Tarkistetaan 631, tämä oli kolmas tarkistus. Äänestämme, tarkistamme 631, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tämäkin kahden kolmasosan enemmistöllä. puheenvuoro, varma kollega. Da, domnul președinte, pe regulamentul de procedură, pentru că sunt... Kiitoksia, puhemies. Työjärjestyksen sääntöjen mukaan pitäisi toimia. Tämä on erittäin tärkeä asia, mutta ei nyt hukata aikaa. Ehdottaisin, että äänestämme koneellisesti tästä. Hyvä edustaja Grappini, minä varmaankin saan edelleen päättää. 632 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 633 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 634 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 635 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 618 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 619 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 620 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 621 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 622 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 623 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 624 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 625 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 626 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 627 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 628 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 636 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 637 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 638 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 639 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 640 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 641 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 642 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 643 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 644 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin, hyvät näistä herrat. Ensimmäinen blokki on Kokonaisuudessaan nyt äänestetty, kokonaisuudessaan on 1100 tarkistusta nyt ja seuraavaan blokki B yksittäisäänestyksenä ja myöskin nimenhoito äänestyksenä. 763 äänestys alkaa. Vast, äänestys päättyy. Hylätty. 292 puolesta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 295 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. 296 äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 297 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 2198 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 299 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 300 äänestyksellä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 301 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 302 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 303 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 304 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 222 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 223 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 224 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 225 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 226 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 227 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 228 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 229 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 230 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 231 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 232 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 233 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 234 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 235 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 236 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 237 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 238 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 239 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 240 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 241 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 242 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 243 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 244 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 245 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 246 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 247 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 248 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 249 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 250 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 251 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 252 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 253 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 254 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 255 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 256 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 257 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 258 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 259 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 260 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 2. Hyvät kollegat. arg viel schneller kann ich nicht. Kovin nopeammin mitä voi tehdä, ettekä tekään, ja kovin nopeampaan ei pysty tulkikaan tätä seuraamaan. Minä olen nyt seurannut tätä. Meillä on äänestysenemmistö, joiden suuru, suuruus on 150, noin 150 jopa kahteen kolmasosaan enemmistöllä. Joten kysymys, emmekö me nyt voisi kuitenkin siirtyä näihin blokkeihin, joita on ehdotettu? Lassen Sie uns... Mietitäänpä nyt kaksi kolme minuuttia tätä asiaa. Edustaja Marinescu. Dear colleague, dear vice president. Hyvä kollega, hyvä varapuhemies. Palaan kollegan pyytöön tuosta alusta. Se, mistä me äänestämme nyt, me emme äänestä sisällöstä. Me äänestämme siitä, että äänestämme periferia muita maita vastaan. No lopputulos on sama mutta äänestetään sisällöstä artiklaa ja kohta kohdalta, artikla artiklalta, koska tämä ei ole se tapa, jolla parlamentti äänestää, että äänestetään blokkeja. Ainoa syy näille blokeille on se, että ryhmä meppejä ehdotti näitä tarkistuksia. Yhdessä blokissa on tarkistuksia artiklasta 4, 12, 9 ja niillä ei ole mitään yhteyttä keskenään Me puhumme ajoajoista, kuljettajan iästä, parkkipaikasta ja näillä asioilla ei ole mitään yhteyttä näillä tarkistuksilla. Eli tässä ei noudateta minkäännäköistä parlamentin työjärjestystä tai sääntöä. Ja tämä on sekasotku, jonka parlamentin henkilökunta on aiheuttanut. Herr Marinescu. Edustaja Marinescu. Kaikki, mitä te esititte, on kyllä sellaista, se voidaan kuunnella, mutta tämän viimeisen lauseen, sen minä kyllä torjun erittäin päättäväisesti. Edustaja Lamberts. Monsieur Puhemies, minä kuulin selvästi kyllä, mitä Marensko sanoi. Täällä on ryhmitelty tarkistuksia niiden tekijöiden mukaan. Ja nämä blogit muodostuvat poliittisesti loogisella tavalla kun on kyse poliittisista ryhmistä tai tarkistusten jättäjistä. Ja kyse on kokonaisvaltaisista ja poliittisesta logiikasta blogien takana. Nämä ovat poliittisesti loogisia täysin nämä blogit. Siksi olisi ihan loogista äänestää myöskin tar- tarkistuksista blogeittain. So Meillä on siis nyt kaksi mielipidettä. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, edustaja Marinesku, että ei parlamentti voi tehdä tämän naurettavaksi vain yhteen suuntaan. Voimme tehdä itsemme naurettaviksi myös sillä, että äänestämme, äänestämme blokeittain. Voimme tehdä itsemme naurettaviksi myös siinä, että jatkamme tätä menettelyä samaan tapaan kuin tähän asti. Kysymys on ratkaisusta, joka palvelisi asiaa, tällaisen ratkaisun löytämisestä. Ja tämä ratkaisu on siinä, että työ, joka on tehty valiokunnassa, otetaan huomioon. Siksi minä olen sitä mieltä, minä olen sitä mieltä kuin, enemmänkin kuin kollega Lamberts, ja meillä on mahdollisuus työjärjestyksen artiklan 178 eh, mukaan luoda tällaisia blokkeja. Me olemme hyvästä syystä ottaneet käyttöön tällaisen mahdollisuuden, ja kollega Corbett on ollut pitkälti vastuussa tästä ratkaisusta, ja hän saa nyt puheenvuoron. Yes, I confess, Mr. President, that I... Puheenjohtaja, minä tunnustan, että minä laadin tämän luvun työjärjestys työjärjestykseen. Se on ollut käytössä joitakin vuosia ja tarkoituksena on ottaa huomioon tämän tyyppiset tila- tilanteet, joissa nyt ollaan, silloin kun on kyse suuresta määrästä tarkistuksia. Silloin voidaan todellakin ryhmille tarkistuksia sillä tavalla, jota Lamberts kuvasi, taikka muulla tavalla, mielekkäällä tavalla, niin että parlamentti saa hoidettua tehtävänsä niin, että jäsenten oikeuksia kunnioitetaan, jäsenillä on oikeus ilmaista kantansa ja äänestä niin kuin haluaa on ihan järkevää, että tarkistuksia ryhmitään tällä tavalla. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme tehokkaasti juohevasti hoitamaan työmme ilman, että kenelläkään mepillä, keneltäkään mepiltä ei viedä kuitenkaan oikeutta tehdä tarkistuksia. Kiitos, kollega Kobit. En sali enää muita puheenvuoroja, työjärjestyspuheenvuoroja. Meillä on kuulleet kaksi mielipidettä yhden selityksen. Minä voisin itse päättää asian, mutta sanoisin, että minä enemmänkin tukisin kollega Lambertin, Lambertsen arviota, mutta nyt kysyisin teiltä, sopiko teille se, että jatkamme äänestystä blokeittain? Kuka voi tukea tätä ehdotusta? Kuka on sitä vastaan? Tämä voidaan tarkistaa koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty kahden kolmasosan enemmistöllä, jos nyt oikein päässä laskin. Joten jatkamme bloke, blokkia b eteenpäin lähtien tarkistusta 261 tarkastukseen 332 kohan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Tarkistamme tämän koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Lähes kahden kolmasosan enemmistöllä. Blokki C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Blokki D kollega siellä takana pyysi ensin puheenvuoro. Työllisyyspuheenvuoro. Mainitkaa työjärjestyksen artikla, jonka pohjalta käytätte puheenvuoron. Ja się odwołuję do tego, że nie jestem w stanie tak głosować, ponieważ e, głosuję różnie za poprawką. Emme me voi äänestää tällaisella tavalla. Minä haluan äänestää eri tavalla eri tarkistusten kohdalla. En minä voi työskennellä tällä tavalla, en minä voi äänestää tällä tavalla. Herr Jurek. Edustaja Jurek. przewodniczący, ja głosowałem przeciwko głosowaniu. Puhemies, minä äänestin blokkiäänestystä vastaan, mutta mikäli nyt sitten päätetään äänestää blokeittain, ja mikäli sitten on nimenhuutoäänestyksiä blogin sisällä, niin sitten täytyy nimenhuutoäänestykset suorittaa koko tästä blogista, koska Nimenhuutoäänestyksistä on päätetty. Ich weiß nicht, warum... Se Jurek, minä ymmärrän, mistä te nyt valitatte. Tähän asti minä äänestäjän ainoatakaan blokki jos se olisi nimenhuutoäänestys, ja halusin juuri ehdottaa, että blokki D, siitä kokonaisuudessaan äänestäisimme nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestys alkaa. alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt blokissa E on myös yksi siksi koko blokki E nimenhoitoäänestyksellä niin äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. Blokki F äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin blogit hoosta kohon ovat rauenneet. Ja nyt tulemme kokonaisäänestykseen nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Haluan viitata siihen, että myös blokki G raukesi, kun hyväksyttiin tämä yksi blokki. Ja nyt tulemme Van de Kampin mietintöön. Ensin 307. Identische namentliche Abstimmung. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Onko vastalauteta siltä, että toimimme, äänestämme blokkeina? Herr Kollege, Olkaa hyvä, hyvä kollega. Dankeschön. Bitte werde es... Kiitos. Olisiko mahdollista, että mikäli äänestetään blokeittain, että jokainen äänestys suorittaisiin kodellisesti, ei pelkästään niitä, joissa on joitakin koneäänestyksiä alun perinkin määrä toimittaa? Toki voimme tehdä niin. Blokki A. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Blok B, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Blok C. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Blokki D. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Blokki E, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Blokki F nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin blokit G-stä h raukeavat. Ja sitten äänestämme tästä näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme Ertugin mietintöön. 293-308 identtiset nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Blokki A. Kolega Stachowski, olkaa hyvä. Pane předsedající, podle... Eh, Kiitoksia puhemies. Artiklan 182 alakohdan A mukaisesti työjärjestyksessä minä vastustan tällaista tapaa äänestää syistä, jotka Voin toimittaa teille kirjallisina. Parmetin puhemista voin toimittaa kirjallisen selityksen, miksi. Uskon, että tässä nyt on loukattu lukuisia kohtia työjärjestyksessä toimimalla niin kuin täällä nyt toimitaan. Joten pyydän, voisitteko ottaa huomioon tämän? Selvä. Tämä on otettu tiedoksi. Blokki A nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Blokki B, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Blokki C, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Blokki D, nimenhuuto Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Blokki E, äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja niin blokit F, F-stä G raukeavat. Loppu. Äänestys. Eli loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin kaikki kolme mietintöä, josta me äänestimme, äh, on, on hyväksytty kolmannessa, äh, ensimmäisessä käsittelyssä. Sitten siirrymme Busekin mietintöön. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Maton mietintö. Tässä on unblock äh, paljon tarkistuksia puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 23 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää vaikuttaa hylätyltä, mutta tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Tarkistus 37. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. 43. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 80 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 93 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 100 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 108 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 116 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytystä 117 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytystä kaksikymmentä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytystä kaksikymmentäyksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytystä kaksikymmentäkolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytystä kaksikymmentäkuusi puolesta, vastaan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 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138 äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 141 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytystä 50 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 152 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 156. Nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 157 nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 158 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 159 puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty 165 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 168 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 171 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 178 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 182 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 188 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 190 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 195 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 196 puolesta, vastaan tyhjää tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 198 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 200 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 205 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 224 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 263 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 264 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 268 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 269 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 270 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 271 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 274 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 275 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 291 nimenhuutoäänestyksenä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 291 CP2 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86 raukeaa. 281 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämän tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 292 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 293 on rauennut 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 3494. ovat rauhaneet. No tarkistetaan 282. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se onkin hylätty. 314 puolesta vastaan tyhjää. Se on sitten hyväksytty, mutta mutta nyt eivät kaikki kunnan äänestäjät. 314 koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 283 ja 315 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistan koneellisesti 283 ja 315 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 95, koska 384 raukesi. 95 siis, sekin on rauennut. 96. Puolesta äänet. Vastaan tyhjää, hylätty. 300, no tarkistetaan 96, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 316 on rauhannyt 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 No, tarkistetaan 317. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 113 on rauennut. 284 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty alkuperäinen teksti, artikla 13 kohta 1, B kohta ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä hyväksyy toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Artikla 13, alakohta 1, D, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Artikla 13, kohta 1, E, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti on hoidettu. 125 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Alkuperäinen teksti on hoidettu 323 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 310 nimen äänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 311 nimen huutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää Yöllä hylätty. 135 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 285 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa, onko siinä mitään älyä, toinen osa puolesta, joka tapauksessa vastaan tyhjää hylätty. 318 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 312 nimen huutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 16, täällä kohta 3a, alkuperäinen teksti, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 142 puolesta vastaan vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti. 142. Koneäänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet?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 hyväksytty. 313 ja 320 ovat rauenneet artikla 18 kohta 4 alkuperäinen teksti nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 321 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 219 puolesta, mutta se onkin rauennut. 249 ja 300 ovat identtiset. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 287 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 221 on rauennut, 302 ensimmäinen osa huutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Siinä ei enää älyä. 217 ja 301 nimen huutona. Ne ovat identtiset. Äänest- koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. 303 nimen huutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 on rauhennut 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 ja 9 ovat rauenneet. 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 on rauenneet, joten 28, äh, no, tarkistetaan 278. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty, joten 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 on rauennut, joten no tarkistetaan 279. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 on rauennut, joten 305 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 40 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 306 puolesta vastaan, tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. 306. Koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 307 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 308 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 290 nimenhuutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksyy 280 kansalaisen nimen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 309 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Komission muutos näin muutettuna nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Ensimmäinen käsittely on näin saatu päätökseen. Seuraavaksi Angela Garcian mietintö. Die Abstimmung, die Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Angelera Garcian. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kollega Kalniete, työllisyyspuheenvuoro. Halusin vain esittää erään huomion. Me äänestimme pidempään maaton mietinnöstä kuin tästä mobiliteettipaketista. Edustaja Kalniete, kyllä minä huomasin sen. Tarkoitus 69 puolesta vastaan hyväksytty. So, damit kommen wir zum Bericht Depre. Frau Kollegin Ernst hat um das Wort gebeten. Bitte, Frau Kollegin Ernst. Edustaja Ernst on pyytänyt puheenvuoron. Edustaja Ernst, olkaa hyvä. Ja, ich bitte nach Geschäftsordnung. Järjestykseen. Järjestykseen. Hei, zuerst abgestimmt werden. Vielen Dank. Pyydän tänne sitten tarkistuksesta ensimmäisenä. No niin, haluaako joku puhua tätä esitystä vastaan? Näin ei näytä olevan, joten äänestämme. Edustaja Depré. Oui, président. Kiitos puhemies. Esittelijänä pyydän kollegoita pitäytymään siihen, siinä ehdotuksessa, jonka KUE esitti. Kyse on erittäin tasapainoisista neuvotteluista, joita toivotan neuvoston kanssa. Muistuttaisin siitä, että mikäli yksikin tarkistus hyväksytään, tämä neuvoston kanssa tekemä, tehty sopimus vesittyy. Ja tämä olisi erittäin ikävä asia silloin, kun on kyse näistä henkilökorteista ja niiden väärännyksistä. Kiitos edustaja Depre. Äänestämme nyt edustaja Enstin ehdotuksesta äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Niin ihmiset tekniikassa tekevät aivan yhtä vaikeaa työtä kuin me kaikki muutkin. Jos jokin se kestää hiukan pitempään, ei pidä hermostua. Kyllä äänestys jossain vaiheessa sitten avataan. Tämä on siis ylätty siirrynyt äänestykseen tästä sopimuksesta, joka on tehty eh, tarkistus 73 nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Angenommen. Hyväksytty. Nyt sitten Ajuton mietintö, tarkistus 66 minuuttia äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on näin saatettu päätökseen. Nyt Infeltin mietintö, tarkistus 2 äänestyksellä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkoitus kolme, tilapäinen sopimus, nimenoutu äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on näin saatu päätökseen. Nyt Kasan mietintö. Edustaja González Peñas on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Tuossaan 59 esityksen mukaan ensin ehdotan se ensin äänestystarkistuksessa on jotain välttämätöntä, että Tämä talo ottaa kantaa perustavanlaatuisiin kysymyksiin, joita käsitellään meidän tarkistuksen. Yksi koskee lasten lupien siirtämistä, joka minusta on perustavanlaatuinen kysymys sille, että, että tämä johtaa tasavertaisuuteen ja että naisilla on sama eh, mahdollisuus päästä työmarkkinoille. Ja toinen asia on sitten palkat, joita meidän pitää myöskin katsoa tämä perustavanlaatuinen kysymys sille, että henkilöt, joilla on lapsia jotka, tai vanhempia, eivät joudu kärsimään köyhtymisestä, köyhyydestä. Kiitos. Kiitos. Edustaja González Peñas, kuka haluaa puhua tätä esitystä vastaan? Esittelijä. Kiitos puhemies. En ole samaa mieltä siitä, että me äänestäisimme ensin näistä tarkistuksista. Meillä on tässä hyvin tasapainoinen ehdotus ja nämä tarkistukset muuttaisivat tasapainoa ja siksi meidän pitää äänettää, äänestää tätä ehdotusta vastaan. Kiitos edustaja Kasa. Nyt äänestämme edustaja Gonzales, Gonzales Peñasin tekemästä esityksestä. äänestyksellä. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Näin tulemme sitten tarkistukseen 102, joka koskee saavutettua sopimusta. Nimenhoito äänestyksellä äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Äänestys, äänestys päättyy. That's good. Angenommen. Die erste Lesung. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on näin saatu päätökseen. Nyt tulemme kollega Garja Saval Rujalin mietintöön ja saatamaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ensimmäinen käsittely on saattu päätökseen. Edustaja Lope Fontanien mietintö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ensimmäinen käsittely on saattu päätökseen. Edustaja Swinburnin mietintö, komission ehdotus ja äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty, ensimmäinen käsittely saatu päätöksen. Nyt edustaja Silki Otisin mietintö, tilapäinen sopimus, tarkistus kaksi nimenhuolto äänestyksellä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely on saatettu näin päätökseen. Nyt edustaja Fountain mietintö. Tässäkin tilapäinen sopimus, tarkistus 42, nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Tässäkin ensimmäinen käsittely parlamentissa saatu päätökseen. Nyt edustaja Rikeen mietintö, myöskin läpäinen sopimustarkoitus 34 äh, nimenomaan äänestyksellä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tässäkin ensimmäinen käsittely on parlamentissa saatu päätökseen. Nyt tulee edustaja Pietrovskin mietintö. Aluksi meillä on tarkistettu 2, 3 ja 4 saman sisältöisiä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin on ensimmäinen käsittely parlamentissa saatu päätökseen. Ja nyt Fajonin mietintö. Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Edustaja Fajon. Spoštovani kolegi, Schengenski prostor je eden izmed najpomembnejših in najbolj... Kiitos puhemies. Schengen-alue on yksi kourien tuntuvimpia eurooppalaisen integraation saavutuksia. Se tuo valtavasti hyötyä eurooppalaisille kansalaisille ja yrityksille. Se mahdollistaa tavaroiden ja ihmisten vapaan liikkuvuuden. Unionilla on monia haasteita ollut viime vuosina. Kuusi Schengen-alueeseen kuuluvaa jäsenvaltiota on ryhtynyt sisäisiin rajatarkastuksiin viimeisten kolme ja puolen vuoden aikana. Nämä tarkastukset ovat kohtuuttomia, tarpeettomia ja laittomia, koska ei ole mitään syytä näille tarkistuksille rajoilla enää. Schengen on todellakin nyt uhattuna. 18 miljardia vuodessa meretetään Euroopassa PKTstä, mikäli Schengen katoaa. Kenelläkään ei ole varaa tähän. Siksi pyydämme, että Euroopan parlamentti piti uudelleen uuten uskon muokkaa säännöt, jotta luottamus saadaan palautettu jäsenvaltioiden välille niin, että ilman sisäistä rajavalvontaa vapaa liikkuvuus toteutuu. Huolimatta siitä, että neuvotteluissa todentella pyrittiin ratkaisuihin, jäsenvaltiot ja komissio eivät kumpikaan olleet valmiita kompromissiin. Ja tämän lisäksi jäsenvaltiot jopa estivät kaiken edistyksen. Vain minimaalista edistystä saatiin aikaan. Slovenian Euroopan Slovenian ja uuden kansalaisena minä tuomitsen neuvoston asenteen. On ikävää, että sisäpoliittisten poliittisten intressien vuoksi estetään toiminta ja tämän vuoksi Schengen on joutunut tässä panttivangiksi. Status quo on mukava asia komission kannalta. Niin kauan kuin lainsäädäntöehdotus on pöydällä, komission ei tarvitse ottaa vastuuta ja ryhtyä rikkomusmenettelyihin ja viemään jäsenvaltiota tuomioistuimen pakille. Pyydän, että äänestätte suurella enemmistöllä mietintöni puolesta niin, että lähetätte kansallisen viestin, te todellakin välitätte vapaasta liikkuvuudesta ja haluatte pitää sitä yllä. Kiitos, edustaja Fajon. Nyt äänestys kukaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Seuraavaksi päätösasema koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa. Meillä on päätösasema esitys. Äänestämme siitä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä oli siis suosionosoitus. Hyvä. Ja sitten viimeinen äänestys, hyvät kollegat. Tiedän, että tämä oli vaikea, koska tilanne oli jännittynyt ja monet asiat olivat todella joidenkin asioiden takana sydänverestään. Haluaisin todellakin pyytää ym- ja kiittää ymmärrystä niiden kollegojen osalta, jotka hyväksyvät sen, että äänestimme blokkeina ja että toimimme tällä tavoin. Nyt Infeltin mietintö, päätösma kokonaisuudessaan äänestyksellä. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, kiitän kaikkia. Ja niin kuin aina, olisin iloinen, jos kunnioittaisitte nopeaa äänestystä sillä, että jättäisitte nopeasti salin niin, että pääsemme äänestysselityksiin. Ansonsten werde ich nach einiger Zeit die Kollegen... On jotkin aikaa jo kollegat, joilta tunnen heidän maitsen nimet, jotka edellä ovat käytävillä seisomassa. Herzlichen Glückwunsch, Herr Wieland. dann... No niin, nyt saanen. Edustaja Narua pyytää ja edustaja Marineskua ja Weberia ja Jambatskia pyytää. Kenet vielä tämän lisäksi tuonne kollega de Jong, Jeep, Svievka Edustaja Grostet, Nibla. Kaikki haluavat nyt nimensä pöytäkirjaan. Edustaja Intfeld. Herr Kollege Sarius Wolski. Edustaja Sarius Wolski. Ach, dem Herrn Kollegen Zambatski habe ich Unrecht getan. Der hat... Olin väärässä. Herra Zambatskillahan itse on puheenvuoro, että hän odottaa aivan oikeutusti täällä salissa. So, Herr Kollege Rangel. No niin, edustaja Rangel. So, jetzt kommen wir zu den... Nyt tulemme äänesselityksiin. Aluksi edustaja Kyllösen mietintö alan työntekijöiden lähettämistä työhön toisesta jäsenvaltion koskevat valvontavaatimukset erityiset säännöt ja ensimmäisenä edustaja Zambatski. Kiitos puhemies, arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan. Tämä mietintö ei ota huomioon yrittäjien etuja, yrittäjien, jotka tulevat pienistä maista tai EUn äärialueelta. Siksi äänestin vastaan. Tämä oli suorastaan häpeällinen mietintö. Kiitos edustaja Zambatski. Seuraavaksi edustaja Soidrovaa. Děkuji za udělení slova. Kolegyně, kolegové, nakonec jsem se rozhodla... Kiitoksia kollegat. Loppujen lopuksi päätin äänestää tämän mietinnön puolesta. Kompromissin aikaansaaminen oli erittäin vaikeaa. Toivotan hyviä tai toivon hyviä työolosuhteita kaikille kuljettajille ja hienoa työympäristöä mutta yhtä lailla toivon, että kansainvälinen maantieliikenne jatkossakin on vapaan liikkuvuuden peruspilari. Ilman sitä emme voisi kuljeta tavaroita työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi saattaa heikentää kilpailukykyä Euroopassa. Tiedän, että tällä kolikolla on kaksi puolta, mutta loppujen lopuksi tuin aikaan saatua kompromissia, joka ottaa erilleen työntekijän lähettämistä koskevan direktiivin tästä muusta kokonaisuudesta parantamisen vara kyllä olisi ollut vielä neuvottelussa neuvoston kanssa. Kiitos. Haluaisin pyytää kollega Sarvamaata ja kenet vielä sen lisäksi näin täällä. So, jetzt spricht. Ja nyt vuorossa on edustaja Mamikins. Uh, thank you very much. Kiitos, hyvät kollegat Mm. Kysymykset, jotka liittyvät liikenteeseen ja matkailulle hyvin lähinnä on varmistaa, että lainsäädäntö, joka täällä hyväksytään, hyödyttää kaikkia EU-jäsenvaltioita, mukaan luettuna minun Latvia. Tämä, joka liittyy työntekijöiden lähettämiseen, josta tänään äänestettiin, sen pitäisi olla paketti, joka kunnioittaa sekä sosiaalisia että markkinakysymyksiä tieliikenteessä. Pahoittelen kuitenkin sitä, että tässä nyt oli enemmän markkinakomponentteja kuin sosiaalisia komponentteja. On totta, että meidän pitää estää laittomat toiminnat ja liika hallinnollinen taakka. Ja on totta, että kaikki lainsäädäntö, joka tässä talossa hyväksytään, sen täytyy olla sosiaalisesti oikeudenmukaista. Mutta se, että on sama työ samasta palkasta, silloin kun kabotaasitoiminnosta aiheuttaa vakavia ongelmia, jotka liittyvät sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Sama koskee myöskin siis sama palkkasääntöä koskee tämä silloin, kun kuljettaja vie tuotteita toiseen maahan. Siis samat säännöt ovat voimassa tuossa isäntämaassa ja siksi olin tätä vastaan. Kiitos edustaja Mavikins ja nyt edustaja Hänän. Thank you very much, Mr. Kiitos äh, varapuhemies. Tämä saattaa olla ihan viimeinen puheenvuoroni tässä paikassa Joten sen vuoksi on ihan hyvä, että se tapahtuu aiheesta, jossa sisämarkkinat jälleen pakottavat yksityissektorille lisää velvoitteita ja poistavalla kilpailukykyä tuomalla tällaista ylimääräistä valtion sekaannusta. No tämähän on ollut juttu koko ajan. Meillä ei täällä ole mitään aavistustakaan, millaista PK-yrityksellä on työskennellä tiukoilla markkinoilla ja eh, sitten me teemme tällaisia, tällaista lainsäädäntöä. Mutta koskapa tämä nyt on ehkäpä viimeinen täysistunto, niin käyttäisin tilaisuutta hyväksi niin kiittämällä teitä, herra Viiland. Te olette aina olleet puolueeton, viisas ja tehokas varapuhemies ja eh, plussaa tuolille, jossa istutte. Ja jos tämä todellakin on viimeinen tapaaminen, niin erotkaamme ystävinä ja kiitokset kaikesta. Kiitos, edustaja hänen Tavallisesti en pitäisi, pitäisi reagoida tällaiseen, mutta mutta me olimme varmaankin kovin harvoin yhtä mieltä, mutta minä olen kuitenkin aina pitänyt suuressa arvossa työtänne parlamentin jäsenenä. Ehkä tämä ei ollut kuitenkaan edes viimeinen kerta, kuka tietää. Nyt edustaja Jasvo Vietska, joka ei näytä olevan salissa, joten äänestysselitykset Kyllösen mietinnöstä on saatu päätökseen. Nyt tulemme äänestysselityksiä, joka koskevat Van de Kampin mietintöä joka koskee päivittäisiä viikoittaisia ajoaikoja, vähimmäistaukoja, lepoaikoja sekä ajopiirtoilla tapahtuvaa paikannusta. Aluksi jälleen edustaja Jambatski. Kiitos, hyvät kollegat. Tämä mietintö, samoin kuin edellinen mietintö, on todella epäoikeudenmukainen periferisille, kaukaisille Itä-Euroopan maille. Näissä mietinnöissä pyritään yhteen asiaan. Siinä halutaan, että kaikki yritykset tuolta kauempaa kaatuvat ja että kaikki työ siirtyy Länsi-Eurooppaan. Tämä ei ole oikein. Euroopan unioni ei voi juosta kilpailussa yhdellä jalalla. Tämä on vapaita markkinoita vastaan, tämä on vapaata kilpailua vastaan, tämä on protektionismia. Saksa, Belgia, Ranska ja Italia kohdalla. Tässä mietinnössä käännytään Euroopan unionin ideaa vastaan, jossa kaikkien maiden pitäisi olla yhtä tärkeitä ja kaikkien etujen yhtä tärkeitä. Sen vuoksi minä äänestin tätä vastaan ja myös tapa, jolla tämä äänestettiin, oli häpeällinen. Kiitos. Nyt edustaja Soitrova. Kiitoksia puhemies. Salin että selitän teille, miksi loppujen lopuksi äänestin tämän puolesta. Kyse ei ole pelkästään työolosuhteista ja sosiaaliturvakysymyksistä, vaan yhtä lailla on kyse tieliikenneturvallisuudesta. Minä päätin tukea tehtyä ehdotusta, jonka mukaan kuljettajilla täytyy olla oikeus viettää viikonloppuunsa perheen kanssa – mutta ei näitä lyhyitä lepoaikoja. Siksi on tarpeellista, että meillä on kunnollisia parkkipaikkoja, joilla on riittävät palvelut tarjolla. Kunnollisia olosuhteita ei voida taata pelkästään, mikäli luotetaan työnantajan hyvään tahtoon. Kyse on Euroopan laajuisesta infrastruktuurista, jota tarvitaan. Tällä hetkellä tilanne on erittäin surullinen. Siksi meidän täytyy saada enemmän parkkipaikkoja ja kunnollisilla laitteilla ja palveluilla varustettuja parkkipaikkoja. Siksi tarvitaan myöskin näitä älytä ajopiirtureita. Kiitokset kollega Shoidrova, sitten kollega Mamikins. Kiitos äh, puhemies, hyvät kollegat. Olen samaa mieltä, että työolosuhteet, äh, kuljettajien työolosuhteita on parannettava ja jos äh, laaditaan uusia sääntöjä, niiden täytyy olla kaikille jäsenvaltioille hyödyksi, ei vain läntisille jäsenvaltioille. Tämä mietintö johtaa hyvin arkaluontoiseen tilaisen, koska tässä äh, Itä-Euroopan kuljettajien on vaikea ylläpitää työpaikkojaan. Vastustan sosiaalista polkumyyntiä, mutta minusta tällä mietinnöllä pyritään rankaisemaan tiettyjä henkilöitä. Kolmen miljoonan työntekijän kohtalo on tässä käsissä. Ja demokratian nimissä minä vetoan myös palveluiden ja työvoiman liikkuvuuteen. Ja äh, kyllä me voimme parantaa äh, työntekijöiden ja kuljettajien ehtoja ilman, että samalla äh, heikennetään sisämarkkinoita. Minusta ei olisi kuitenkaan vastuullista jättää ulkopuolelle Itä-Euroopan kuljettajia. Sen vuoksi minä äänestin tätä vastaan. Kiitokset äh, sitten kollega Polchak. Děkuji, pane předsedo. Ehm, já jsem nakonec... Kiitoksia, puhemies. Minä en äänestänyt tämän mietinnön puolesta, vaan äänestin tyhjää. Tosiasia on, että tämä mietintö vahvistaa vanhan tapaista ajattelua, vanhankantaista ajattelua, rauta esirippua pitää yllä vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä. Tärkeää on varmistaa tieliikenneturvallisuus. Tieliikenne kasvaa, maantiekuljetukset kasvavat jatkuvasti hyvin dramaattisella tavalla ja kunnolliset työolosuhteet täytyy taata kuljettajille. Tämä on äärensen tärkeä asia. Se, että viikonloput täytyy viettää perheensä kanssa, mutta viikolla pidetyt lepotauot voidaan pitää ajoneuvon nupissa. Kompromisseista keskusteltiin, mutta en pidä tästä kompromisseista, siksi äänest- en äänestänyt tämän puolesta. Dank, Herr Kollege Polchak. Kiitos kollega Polchak ja näin sitten on käyty Van de Kampin mietinnön äänestysselitykset. Sitten Ertugin mietintö. Seuraavaksi kollega Zambatski. Kiitos puhemies. Minun täytyy sanoa, että minä äänestin tätäkin vastaan. Miksi? Sen vuoksi, että pakettina kaikki kolme näistä äh, rikkovat äh, avoimien markkinoiden äh, vapaata kilpailua. Jos ajatellaan bulgarialaista, romanialaista, puolalaista yrityksistä, joiden kautta, jossa on suuria supermarketteja, joiden kautta myydään Äh, tavaraa, mutta monet haluavat työskennellä kuitenkin Länsi-Euroopan puolella ja se ei nyt ole mahdollista ja tämä on epäoikeudenmukaista ja tämä ei todellakaan ole avoimien markkinoiden mukaista. Se, miten äänestys suoritettiin tänään, äh, oli äh, väärä. Tässä rikottiin monia sääntöjä. Tämä oli tämän parlamentin uskomattomin äänestys. Tämä oli skandaali ja monet kohdat olivat 50-50, eli tässä ei ollut mitään enemmistöä ja tämä on todellakin paha Euroopan kansalaisille. Vielen Dank, Herr Kollege Zambatski. Es folgt Frau nyt kollega soitrova. Děkuji za udělení slova. Zde... Kiitos, puhemies. Tämä osa liikkuvuuspakettia oli ainoa osa, jossa löydettiin kompromissi jo liikennevaliokunnassa. Ja tämä oli hyvin lähellä sopimusta neuvoston kanssa, joka voi helpottaa kolmikantaneuvotteluja. Alusta lähtien kabotaasi on ollut eri asia kuin kauttakulku tai kansainvälinen tiekuljetukset eroon siinä, että kabotaasissa on suoraa kilpailua liikenneyritysten kanssa, jotka toimivat kotimarkkinoillaan. Sääntöjen täytyy olla sellaiset, että ei häiritä järjestelmää tiekuljetuksissa, eikä, joka on tärkeää nimenomaan palvelujen vapaalle liikkuvuudelle. Siksi minusta kompromissi oli tasapainoinen, mutta tätä täytyy arvotusti osana kokonaispakettia. Pidän arvossa sitä, että tässä ei pelkästään rajoituksia kabotaasille, vaan siinä on myöskin toimenpiteitä, jotka ovat tällaisia pöytälaatikoyrityksiä vastaan, mikä on hyvin tärkeä kysymys siinä, että ehkäistään väärinkäytökset. Kiitos edustaja Soitrova ja nyt on vuorossa edustaja Matthews. Thank you, Chairman. Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan niin kuin usein täällä parlamentissa toimitaan, tämä vain tuottaa lisää taakkaa pk-yrityksille, joilla muutenkin on riittävästi kontollaan. Suuret yritykset ja suuret toimijat ovat yrityksiä, joilla on varaa maksaa loppareille ja pystyvät vaikuttamaan myöskin lainsäädäntöön. Pelkään pahoin, että tässä on jälleen kerran esimerkki siitä, kuinka meidän laatimamme lainsäädäntö on hyväksi suuryrityksille, joilla on varaa maksaa nämä suuret kustannukset, mutta pk yrityksille ei täysin ylimääräisiin kustannuksiin ole varaa. Ne joutuvat sitten vielä epäsuotuisampaan asemaan. Olen itse pyörittänyt pientä yritystä, siksi tiedän kuinka kohtuuton vaikutus tällaisella sääntelyllä on pienille, joten siksi äänestin niitä toimenpiteitä vastaan, jotta voisin tukea pk-yrityksiä. Kiitos. Nyt on vuorossa edustaja Polchak pane eh, eh, puhemies minä tuin tätä mietintöä koska todellinen, tässä saavutettiin todellinen oikea kompromissi. Ja siinä suhteessa tämä mietintö on erilainen kuin nämä kaksi muuta eh, paketin osiota. On totta, että maantiekuljetukset kehittyvät nopeasti ja Eurooppa on jäänyt jälkijunaan. On uudet teknologiat, nolla päästöteknologiat, itseohjautuvat autot ja näihin meidän täytyy vastata jollain tavalla. Ja minusta tässä tämä kompromissi on sen suuntainen, mitä minäkin halusin tukea ja siksi tuinkin sitä. Kapotaasi on katettava eurooppalaisella lainsäädännöllä. Kiitos. Tässä nämä äänestysselitykset Ertukin mietinnöstä. Edustaja Jasvo Vietska, teillä oli puheenvuoro aikaisemminkin. Voin antaa teille aivan lopussa puheenvuoron, mutta en nyt. Ja tämä olivat siis nyt äänestykset Ertukin mietinnöstä. Tulemme nyt äänestystä, koskevat Busekin mietintöä maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt. Edustaja Jasvo Vietska, minä en anna teille nyt puheenvuoroa. Nyt on vuorossa edustaja Mamikins. Thank you, President, dear colleague. Kiitos puhemies, arvon kollega, että en voinut hyväksyä sitä tapaa, jolla direktiivi pyrkii Frau Kollegin... Edustaja Jaslovietska, minä kehotan teitä nyt käyttäytyvän asianmukaisesti. Edustaja Mamikins. Thank you. Thank you, President, once again. I couldn't... Kiitos puhemies. En pidä sitä tavasta, jolla direktiivi laadittiin. Minun mielestäni mikä noudataan sääntöjä energiamarkkinoita, sääntöjen täytyy olla kaiken kattavat niin, ettei suosita yhtä tai toista hanketta. Nyt puhun siis Nord Stream-hankkeesta, jolla tuodaan kaasua Venäjältä Saksaan. Kaasuputkeet EU-sta tai EU-hun lisäävät energian saantivarmuutta ja infrastruktuuria. Ja tämä sen, että naapurimaat ja muut energia-alan kumppanit pystyvät pääsemään mukaan energia-arkkitehtuuriimme. Pelkään pahoin, että tämä direktiivi pitää sisällään jotakin säännöksiä, jotka ovat haitaksi kilpailulle näillä markkinoilla. Toiminoivat, määrävät markkinatoimijat ja pienet toimijat jo, minun mielestäni joutuisivat noudattamaan samoja sääntöjä, näin pitäisi olla. Mutta kuitenkin energian kuluttajista tulee Venäjän vastaisen retoriikan uhreja, siksi äänestin vastaan. Kiitos, edustaja Mikins. Edustaja Jatslovieska, jos ette välittömästi lopeta tuota, minä pyydän, että teidät poistetaan täysin salista. Puheenvuoron saa nyt, puheenvuoron saa nyt, puheenvuoron saa nyt edustaja Zdrojevski. Panie przewodniczący, może pani Danuta Jazłowiecka ma wniosek. Puhemies, ehkäpä edustaja Jaslovietskalla on jonkinnäköinen anteeksi pyyntö esitettävänä tai ehkä jokin muodollinen asia tai jotain. En nyt halua sekaantua tähän, mutta ehkä te voisitte antaa hänen puhua. No, hyvät naiset ja herrat, olen ollut tekemisissä paljon turvallisuus ja monien asioiden parissa hyvinkin kauan ja ymmärrän, miten tärkeää on, että nämä järjestelmät ovat oikeudellisesti varmoja. Olen kovin tyytyväinen siitä, että meillä oli 15 positiivista kompromissia ja että me olemme löytäneet ratkaisuja uusille verkoille unionin sisä- ja ulkopuolella. Joten olemme käsitelleet ongelmia, jotka liittyvät kaasun kuljetukseen. Ja lopuksi vielä nämä, tämän direktiivin territoriaalinen, maantieteellinen äh, soveltaminen. Ja tämä vain auttaa tätä järjestelmää. Kiitos. Nyt puheenvuorossa edustaja Pospisil. Kiitos, puhemies Minäkin äänestin tämän asian puolesta. Kuten edellinen puhuja ymmärrän, että kun luodaan energiaunionia, tarvitaan liikeyrityksen näkökantojen lisäksi sitä, että otetaan huomioon geopoliittiset näkökannat ja äh, mitä tulee toimitukseen. Jos me näemme Venäjän uhkana demokratisessa maailmalle, energiariippuvuuden lisääminen Venäjästä on jotakin, mitä voidaan pitää suurena ongelmana. On hyvä, että hyväksyimme tämän ehdotuksen, joka laajentaa sääntöjä koskemaan myöskin kaasuinfrastruktuuriin ja tulee vaikuttamaan myöskin Nord Stream 2-hankkeeseen, joka on kiistelty. Nämä ovat sääntöjä, jotka varmistavat sen, että tietyt venäläiset yritykset – Eh, ennen kaikkea Transgas ja Gazprom, eivät pysty väärinkäyttämään hallitsevaa asemaansa ja on sääntöjä, jotka vaikuttavat niiden toimintaan. Kiitos edustaja Pospisil ja nyt edustaja Polczak. Kiitoksia puhemies. Energiaunioni on erittäin tärkeä osa tulevaisuuttamme. Meidän täytyy pohtia geopoliittisia tosiasioita ja turvallisuutta. Ja näiden nimissä meidän täytyy monipuolistaa energian lähteitämme. Lisäksi meidän täytyisi sopia yhteisistä tavoitteistamme, varsinkin geopoliittisista tavoitteista. Siksi Tämä ehdotus oli nähdäkseni erittäin hyvä. Tässä eriytetään omistajuus, kaasun tuottajat ja jakelijat toisistaan. Tällä tavalla pyritään varmistamaan kaasualan kunnallinen toiminta. Ja kaasuala on tärkeä osa energiaunionia, siksi tämä oli erittäin tärkeä ehdotus. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja Kelly. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta ja kiitän esittelijää sitä työstä, mitä hän on tehnyt, meidän puheenjohtaja Busekia ja myös komissiota, koska he tekivät yhdessä työtä saadakseen meille hyvän tuloksen. tuloksen. On hyvä ajatus, että kaikkia putkia koskee samat säännöt, kaikkia putkia, jotka tulevat EUn alueelle. Tämä liittyy luonnollisesti Nord Streamiin ja myös muihin putkiin. Tämä on erityisen tärkeää myös sen vuoksi, että 77 prosenttia EU:ssa käytetystä kaasusta tulee nimenomaan näiden putkien kautta. Tulevaisuudessa kaikkia sääntöjä sovelletaan ihan samalla tavalla kaikkeen sisään tuleviin putkiin. Ja tällä tavalla me olemme päässeet askeleen eteenpäin energiamarkkinoiden loppuun viemisessä ja meidän tulisi olla tyytyväisiä tähän. Kiitos. Tässä äänestysselitykset Busakin mietinnöstä. Nyt on vuorossa Putomat vuorossa äänestyselityksellä koskevat äh, edustaja Maton mietintöä, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Aluksi edustaja Sosniers. Ja głosowałem przeciwko. Minä äänestin tätä vastaan. Täytyy vain katsoa kohta 42a, voidakseen vakuuttua siitä, että tässä ollaan menossa aivan absurdin suuntaan. Tässä nimittäin vaadimme sitä, että säilytetään sukupuolten tasa-arvo kalastussektorilla. Kysyisin vähän vaan, tarkoitatko tätä todella vakavissanne? Edustajat, jotka äänestävät tämän puolesta, jotka vakavissaan. Toivon, että todellakin äh, naiset täällä joukossamme eivät vaan tarkoittaneet että muodollisesti, vaan että sitten kun työt on tehty päätökseen täällä parlamentissa, he sitten selkeän ryhtyvät toimiin kalastussektorilla ja liittyvät sitten kovaa työtä tuolla sektorilla tekevien miesten joukkoon. Kaikista näistä syistä äänestin vastaan. Kiitos. Kiitos edustaja Sosnies ja toinen äänestys edustaja Kelly. Kiitos puhemies. Nykyinen järjestelmä on osoittautunut useinkin hyvin monimutkaiseksi. Uudet säännökset, jotka kaltaisvaliokunnassa hyväksyttiin, mahdollistavat sen, että rahastosta on helpompi saada tukea esimerkiksi kalastustoiminnan lopulliselle lopettamiselle ja myöskin kalastuslaivaston uusimiselle. Tarkoituksena on yksinkertaista järjestelmää tehdä siitä helposti käytet- helpommin käytettävä Tämä hyödyttää Irlantia ja saarialueita ja jäsenvaltioita. Jäsenvaltiot ja muutkin toimijat voivat antaa tukea tarpeiden mukaan ilman, että on ennalta määritelty, mihin rahoja käyttää. Siitä huolimatta on tukikelpoissääntöjä. Tarkoituksena on parantaa työ- ja elinolosuhteita kalastuslaivastojen miesten osalta ja samalla varmistetaan kalojen ja kalastuksen laatu Välimerellä ja muuallakin. Kiitos. Tässä olivat äänestysselitykset Maton mietinnöstä. Nyt ovat vuorossa äänestykset Debren mietinnöstä unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeus oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen. Aluksi edustaja Zdrojevski. To niebywałe, że w Unii Europejskiej mamy... On uskomatonta, että meillä Euroopan unionissa on noin sata erilaista henkilökorttia ja noin 200 erilaista asiakirjaa, joilla todistetaan oleskeluoikeus. Tämä on huomattavasti enemmän kuin mitä meillä on jäsenvaltioita. Ja sen vuoksi pidänkin erittäin hyvänä tätä sopimusta, joka saatiin aikaan Libe-valiokunnassa, eli että harmonisoidaan näitä asiakirjoja samoin kuin biometrisen datan kerääminen niin, että äh, nämä ovat turvallisia asiakirjoja. Minä äänestin tämän puolesta, koska äh, pidin erityisesti tästä harmonisointiosiosta. Joissain maissa on viiden vuoden äh, määr- tai voimassaoloaika ja nuorille ja joissain se on kymmenen vuotta muille. Minusta nämä asiakirjat ovat tärkeitä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Pospisil. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, vaikka oli jotakin tunteita, jotka nousivat kovasti pintaan Tsekin tasavallassa, kun tästä keskusteltiin, mutta uskon kuitenkin, että tämä mietintö voi varmistaa sen, että henkilökortit olisivat vaikeammin vääristettävissä, väärennettävissä, mikä olisi hyvä asia. Vähimmäisturvallisuusstandardit Euroopan kansalaisten henkilökorteille on myönteinen asia. Myöskin biometriset vaatimukset, niitäkin tiukennetaan, mikä tulee parantamaan vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa ja samalla myös parantaa turvallisuutta ja varmistaa sen, että meillä ei ole alueella ihmisiä, joilla on väärennetyt henkilöllisyyspaperit. Tämä osoittaa sen, tässä mainitaan tästä kymmeniä miljoonia EUn kansalaisia, joille vielä ole tällaisia turvallisia henkilökortteja. Ne tulevat varmastikin hyötymään tästä kovasti ja monet toivottavasti monet jäsenvaltuutta ne kortit käyttöön. Kiitos. Lopuksi edustaja Kelly. Margaret I vote in favor of this regulation. Kiitos puhemies. Äänestin tämän säännöksen puolesta, koska mahdollistaa sen, että henkilökorttiväärennöksiä voidaan välttää ja saadaan turvatoimet käyttöön silloin, kun on kyse henkilökorteista ja oleskeluluvista, joita jäsenvaltiot laativat. Miljoonat Euroopassa elävät muualla kuin omassa syntymämaassaan ja ja miljoonat ihmiset liikkuvat ulkorajan yli joka vuosi. Väärennetyt asiakirjat saattavat joutua terroristien ja rikollisten käsiin, olivat sitten EU-sta tai EUn ulkopuolelta tulleita ihmisiä. Tarkoituksena on parantaa EUn kansalaisten turvallisuutta, henkilökorttien turvallisuutta ja myöskin oleskelupien paikkansa pitävyyttä, joita myönnetään EU-kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Tarkoituksena on estää väärännökset ja myöskin estetään se, että oleskelulupa vääräksi käytetään hyväksi. Toivon mukaan on tekee jatkossakin työtä varmistamiseksi, että rehelliset Euroopan unionin kansalaiset eivät joudu kärsimään petollisten toimien vuoksi. Kiitos. Kiitos edustaja Kelly. Tässä siis äänestöllisykset edustaja Debrein mietinnöstä. Nyt ovat vuorossa äänestöllisykset eh, edustaja Ajuton mietintöön tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta. Aluksi edustaja Matthews arvoisa Kiitos puhemies. Huomenna on kävele töihin päivä. Tänä aamuna kävelin töihin ja huomenna kävelen töihin. Käveleminen on yksi suurista iloista ihmiskunnalla. Se ei ole ainoastaan äh, hauskaa, mutta se pitää meidät kunnossa aktiivisena ja pitää taudit kurissa. Ja siitä huolimatta aivan liian usein uudet kehitykset esimerkiksi autoissa, niissä jätetään jalankulkijoiden tarpeet huomiotta. Minä mielelläni äänestin tämän mietintön puolesta, ei vain siksi, että tässä otetaan huomioon myös jalankulkijat, vaan myös siksi, että tässä todetaan, että tämä on myös asia, jossa yksittäisten jäsenvaltioiden tulisi hoitaa asiat. Jokaisen ei tule tehdä samoja asioita, vaan pitää huomioon huomioida paikalliset olosuhteet ja preferenssit, joten olen todellakin suurella ilolla tuin tätä mietintöä ja odotan, että jatkossa maantieliikenne olisi huomattavasti jalankulkea ystävällisempää kuin tähän asti. Kiitos ja nyt on vuorossa edustaja Maja. Thank you, ah, Mr. Ah. President. Kiitos puhemies. Tämä on hyvä mietintö, koska tällä pyritään parantamaan tieinfrastruktuurin turvallisuutta. Olen huolissani turvallisuustoimistolla estetään kuorma-autojen törmäämisestä alhaisiin siltoihin. Iilissä on Britannian matalin silta. Tämä 9 korkuinen silta on sellainen, että siihen on törmätty 120 kertaa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Edelleenkin siihen törmätään huolimatta siitä, että on valtaisia varoituskylttejä. Tämä aiheuttaa viivästymisiä matkustajille ja paljon kustannuksia, kun tätä näyttäydytään korjaamaan näitä vaurioita. Me tarvitsemme sekä korkean tekniikan että alhaisen tekniikan ratkaisuja. Mitä jos käytettäisiin ketjuja, jotka ovat ennen siltaa roikkumassa ylhäältä niin, että ne varoittavat kuljettaja siitä, että hän saattaa törmätä siltaan? Jos on asian tuntija kuljettaja, niin silloin täytyy luottaa siihen, että myöskin toimii asianmukaisesti. Kiitos edustaja Mayer. Tässä äänestelytykset Ajuton mietinnöstä. Ja nyt ovat vuorostani selitykset kollega Intfeltin mietistä, joka, joka koskee yleiseurooppalaisia yksilöllisiä eläketuotteita. Aluksi edustaja Benito Ziluaga. Gracias. Kiitos puhemies. Äänest sanomme ei tälle yleisvaralliselle yksilöllisen jälkituotteelle kansanpuolueen ja Paskimaan kansanpuolueen edustajat toimivat tämän puolesta. Tämä on rikkainen hyväksi. Nämä eläkesuunnitelmat ovat sellaisia, että ne tapahtuu monien kustannuksia. Julkiset eläkkeet, joista ovat riippuvaisia monet ihmiset elämässään joista monien perheiden talousriippuvainen niin niin alhaiseksi. Te, te ajattelee tällaisia eläkeitä, joista hyötyy, hyödytään verotuksellisesti, josta on hyötyä tietylle vaatavalle. Tarvitaan eurooppalaista, syntyy eurooppalaista liikettä, mitään harjoittamaan verotuksessa kertoa. Yksilöllinen eläke on käynnissä kanssa yritetä, että teille tällaiset säästöliikkeen tulokset eivät ole, ovat asioita, joita ei ota huomioon vanhen, väestö vanhentumista. Te pyritte vain toteuttamaan tätä neoliberista yksilöllistä mallia, joka on epäoikeudenmukainen. Kiitos edustaja Vinita Siluaga ja nyt numerossa edustaja Zdrojewski. Przewodniczący nieco różni się od... Kiitos puhemies. Rohkenen olla eri mieltä edellisen puhujan kanssa. Luin tämän mietinnön ja tehdyn kompromissin ja katson, että ne ovat erittäin myönteisiä asioita. Erityisesti kaksi kompromissia on erittäin myönteisiä asioita, koska nyt kuluttajat voivat ostaa eläketuotteita – rajat ylittävällä tavalla toisesta jäsenvaltiosta. Tämä on erittäin hieno asia. Hieno että parlamentti äänestyksessä hyväksyi ehdotuksen. Kustannusten leikkaaminen puolesta toista yhteen prosenttiin on erittäin tervetullut asia. Minun mielestäni tämä mietintö on erittäin hyvä ja toivon, että kolmen vuoden täytäntöönpano ajanjakson aikana se voidaan myöskin pistää täytäntöön. Kiitos ja lopuksi edustaja Pospisil. Kiitos puhemies. Minä tuin tätä ehdotusta, koska on välttämätöntä tukea Äh, keski-ikäistä sukupolvea valmistautumaan ikääntymiseen. Nuoret hyvin harvoin aloittavat äh, vapaaehtoisten eläkemaksujen maksamisen. Ja sen vuoksi on ihan hyvä, että Euroopan unioni yrittää luoda uusia hyviä tuotteita kaikille ikäisille. Me voisimme minusta mennä vielä pitemmällekin ja meillä voisi olla enemmän kunnianhimoa. Ehkäpä jonkin näköisiä verohelpotuksia voitaisiin käyttää vasemmistolainen kollega, äh, tällaisia hän jo on. Minusta tämän pitäisi olla houkuttelevampi. Kiitos edustaja Pospisil. Tässä siis äänestelytykset Infeltin mietinnöstä. Meillä on nyt vielä yksi äänestysselitys, joka tulee jälkikäteen. Tämä on Kyllösen mietinnöstä. Edustaja Vietska saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Haluaisin todeta, että minä arvostan teitä suuresti ja arvostan teidän tekemänne työtä parlamentissa. Haluaisin pyytää puheenvuoroa ja pyytää anteeksi sitä, että en ollut aiemmin paikalla. Kun minun piti puhua viimeisten seitsemän vuoden ajan, olen hoitanut työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä. Ja on hienoa, että nyt vihdoinkin voi sitten sanoa, mitä mieltä minä olen tästä asiasta. Kiitos siitä. Tämä liikkuvuuspaketti, joka hyväksyttiin, tehtiin. on asioista ei ole puhuttu riittävästi. Populismia ja protektionismia on käytetty verkkeina joidenkin järjestelyiden kohdalla. Kuljettajat ja liikennelän yritykset ja niiden edut on jätetty huomiotta. Tämä paketti on surkein asiakirja, jonka parlamentti on hyväksynyt koko tänä aikana. Tämä asiakirja tulee tuhoamaan kansainvälisen liikenteen Euroopassa ja eurooppalaiset tulevat maksamaan viulut. Minua suorastaan hävetti, kun joudun osallistumaan koko tähän prosessiin, minä äänestin tätä vastaan. Kiitos edustaja Jasbovietska. Tässä äänestysselitykset. Tämän istunnon pöytäkirja on parlamentin hyväksytään seuraavan istunnon alkaessa, jos ole huomatettavaa. Tässä istunnossa hyväksytyt päätösohjelmat toimitetaan niille henkilöille ja elimille, joista, jotka niissä on mainittu. Kiitän kaikkia parlamentin yksiköitä tämän istunnon päättyessä. Toivotan hyvää kotimatkaa, hyvää ruokataukkoa. Istuntojakso on keskeytetty. Istunto päättyy.